tavoitteet voimme yhdessä saavuttaa. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Mimitsa. And for sticking very well to your time. That's I'm very... Sitten hienosti kiinni puheenajastanne. Kiitoksia tästä. Nyt aloitamme kysymyksillä. Aloitan ryhmien edustajista. Herra Stier, EPP ensimmäisenä. Hvala, gospođo predsjednice. Gospodine Mimica, sami ste spomenuli da ukoliko budete potvrđeni... Puheenjohtaja sanoitte, että mikäli teidät vahvistetaan jäseneksi yksi tärkeimmistä tehtävistä, ne tulisi johtaa neuvotteluja vuoden 2015 jälkeisessä maailmanlaajuisessa kehityskehyksissä. Kun puhutaan näistä kestävän, kestävistä kehitystavoitteista, niin näitähän on hyvin paljon. Mitkä prioriteetit valitsisitte? Početku krasna prigoda za mene govoriti. Paljon kiitoksia. Haluaisin heti alkuun sanoa, että tämä on oiva tilaisuus käyttää äidinkieltäni. Priprema. Tämä on erittäin tärkeää täällä parlamentissa, tärkeämpääkin kuin komissiossa. Viimeinen vaihe kestävien kehitystavoitteiden valmistelussa on juuri käynnissä. Euroopan Komissiolla on ollut merkittävä rooli tässä prosessissa. Olemme valmistelleet eh, asiakirjoja, joita käytämme perustana lopputoimia varten. Minun kantani näiden eh, kestävien kehitystavoitteiden osalta on se, että mikäli mahdollista, ja toivon, että meille tulee tällainen mahdollisuus, niin uskon, että mm, tavoitteiden määrää pitäisi vähentää. Tavoitteet olisi tiivistettävä. Mikäli meillä on liikaa tavoitteita, menetämme keskittymiskyvymme ja fokuksemme. Tämä on merkittävä asia, kun todella luonnostelemme näitä kehitysyhteistyön puitteita. Toivon, että pian saamme kannan valmiiksi ennen vuoden loppua yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Tulemme määrittelemään puitteet, joissa on vähemmän tavoitteita, vähempi määrä näitä tavoitteita ja pyrimme olemaan hyvin täsmällisiä ja määrittelemään konkreettisia tavoitteita koskien konkreettisia toimia tulevaisuudessa. Kiitoksia. Pred, pred vama biti sasvim sigurno jedan težak posao, jer od drugih do... Arne Lied, SND-ryhmä. Mielestäni teidän Jatkoitko sä? Teidän on, pitää keskittyä tavoitteisiin ja mm, purkaa jotakin teidän tehtävän vaikeita valintoja. Voitteko luvata tässä, että prosessissa tulette olemaan tiivissä kuulemisesta tämän valiokunnan ja parlamentin kanssa? Ja vielä yksi lisäkysymys neuvottelustrategiasta voitteko löytää globaaleja kumppaneita, niin että olisitte menestyksellisiä neuvottelussa. Zašto se, ću se ja, ako budem potvrđen, stvarno zalagat. Kiitoksia. Edessämme on haasteita, joihin todella pyrin pääsemään ja kyseessä on se, että määritellään kaksi tavoitetta, jonka kaikki sidosryhmät voivat hyväksyä. Ensinnäkin meidän on saatava aikaan parempaa parempi ohjaus- ja hallinnointijärjestelmä niin, että mukana olisivat ihmisoikeudet ja niiden puolesta puhuminen. Olen sitä mieltä, että nykyisessä luonnoksessa ei vielä täysin noudateta sitä, mitä Euroopan unioni, Euroopan komissio ja Euroopan parlamentti uskoivat, että siellä pitäisi olla. Sitten tämä asiakirja, tämä 17. asiakirja, joka koskee rahastojen täytäntöönpanoa ja koskien kaikkia kestäviä kehitystavoitteita on asia, joka minun mielestäni pitäisi olla täsmällisempi. Euroopan unioni, jäsenvaltiot, yhdessä niiden on säilytettävä johtoasemansa, jotta saadaan selkeät määritelmät ja tavoitteet tulen ponnistelemaan ankarasti tähän päästäkseni. Euroopan parlamentilla tulee olemaan erityinen rooli. Odotan mietintöänne kehitysyhteistyön tavoitteista. Thank you, Mr. and Mr. Mitsa. Mr. Leeds for the social... Kiitoksia. Seuraavana herra Liitse, SND-ryhmä. Good afternoon. Thank you very much for your statement and your... Oikein paljon kiitoksia. Kiitokset tästä alustuksesta. Ebola-kriisi Länsi-Afrikassa on osoittanut, että Euroopan vastaus tuli liian myöhäisessä vaiheessa ja koordinaatio oli puutteellista. Me emme voi vastata epidemioihin. Vuonna 2010 komissio otti käyttöön EUn säännön koskien globaalia terveyttä. Tarkoituksena on tukea eh, terveysjärjestelmiä ja terveydenhoitopalveluja. Tuletteko jatkamaan tällä tiellä? Ehdotatteko toimintaohjelmaa tähän liittyen? Eli Saharan eteläpuolisia maita varten, joissa kuolevuusaste on kaikkein suurin kautta maailman. Tullaanko tarkastuksessa myöskin tarkastelemaan sitä, että miten voidaan nopeasti ja koordinoidusti reagoida nopeasti esiintyviin kriiseihin, kuten Ebola-epidemiaan? Ja oletteko sitä mieltä, että me tarvitsemme maakohtaisia suunnitelmia, jotta rahoitus on johdonmukainen eikä tilkkutäkkimäinen. Kiitoksia. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Ebolan kriisistä ja epidemiasta sanoisin, että tärkein tavoitteemme on rajata ja eristää tauti, eikä niinkään, että eristettäisiin niitä maita, joissa tämä tauti ilmenee tällä hetkellä. Vastauksemme tällä hetkellä liittyy enemmän Euroopan toiminnan humanitaariseen puoleen määritelmän mukaisesti humanitaarista apua kaikkein eniten tällä hetkellä tarvitaankin. Kuitenkin samanaikaisesti Ebola tarjoaa meille mahdollisuuden ja haasteen pohtia johdonmukaista yhteyttä tällaisen uudelleen olojen palauttamisen ja yhteistyöpolitiikan johdonmukaisen harjoittamisen välillä. Olen sitä mieltä, että tämä kokemus ja Ebola-kriisin tarpeet tulevat vahvistamaan Euroopan unionia, kun saadaan tällaiset linkitykset ja yhteydet rakennettua ja johdonmukaisuutta lisättyä. Raho- rahoituksellisesti olemme osallistuneet yli 180 miljoonan euron määrällä erityyppisiin tukitoimiin, joilla vahvistettiin terveydenhuoltojärjestelmää näissä maissa mutta meidän on myös saatava aikaan muuta kuin rahoituksellista tukea ja meidän on lähetettävä henkilökuntaa ja humanitaarisia avustustyöntekijöitä kentälle ja koordinoitava muiden lahjoittajien ja osallistujien kanssa toimintaa tässä prosessissa. Thank you. Um, the... Kiitoksia. Niin, jatkokysymys kuuluu seksuaaliset ja lisääntymisterveyteen liittyvät kysymykset ovat erittäin keskeisellä siellä esityisesti taisteltaessa hoiveita vastaan, ja tämä on tärkeää juuri niiden osalta, jotka ovat yhteiskunnassa heikoimmassa asemassa. Tämä vaikuttaa yhtäläisiin mahdollisuuksiin taloudelliseen kehitykseen ja oikeusvaltioperiaatteeseen. Oletteko sitä mieltä, että nämä asiat pitäisi huomioida myöskin tässä politiikassa ja että meidän pitäisi antaa mahdollista, mahdollisuus vastaanottavissa maissa ihmisten itse tarttua näihin haasteisiin ja taistella ongelmia vastaan? Kiitoksia. Kehittyvien maiden tarpeitaan kuvaavissa ohjelmissa ja organisatorisessa strategiassa olemme aina pitäneet terveydenhuoltosektoria hyvin tärkeänä osana tuen kohteeksi sellaisen terveydenhuoltojärjestelmän ja rakentaminen, joka olisi osallistava ja joka tarjoaisi terveydenhuoltoa koko väestölle kehittyvissä maissa on meidän perimmäinen tavoitteemme. Tässä meitä, me noudatamme toimintasuunnitelmaa, josta sovittiin Kairossa 1994 ja siellä seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeudet ovat aivan etulinjalla terveydenhuoltotoimien joukossa. Se tulee edelleen olemaan merkittävä osa Euroopan kehitysyhteistyötukea ja kehityksellisiä vastauksia. Kiitoksia. Kiitoksia Leeds ja komission ehdokas ja sen sitten eh, herra Luke, ECR-ryhmä. Vielen Dank, Frau. Hyvää päivää ja oikein paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Tulen käyttämään saksan kieltä. Arvoisa komissaari, ehdotus alkuun ihan yleisluonteinen kysymys tähän uuteen tehtävään liittyen kehitysyhteistyöpolitiikkaa toteutetaan kansallisella tasolla ja myöskin Euroopan unionin tasolla. Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti Euroopan unionin pitäisi puuttua kehitysyhteistyöpolitiikan niihin aloihin, mikäli unioni pystyy saavuttamaan parempia tuloksia toimillaan kuin kansallisvaltiot. Ja konkreettisena kommenttina teiltä toivoisin vastausta siihen, että millä alalla unioni pystyy toimimaan tehokkaammin kuin jäsenvaltiot kehitysyhteistyöpolitiikasta puhuttaessa. Eli konkreettinen vastaus tähän liittyen. Ja lisäkysymyksenä vastauksenne äsken kuulemaamme ensimmäiseen kysymykseen liittyen sanoitte, että kehitysyhteistyöpolitiikan tavoitteiden määrää halu, haluatte vähentää ja konkretisoida ne tavoitteet, joita ette lähde enää peräänkuuluttamaan, niin aiotteko niiden osalta keskittyä toissijaisuusperiaatteeseen, eli että paneudutte vain ainoastaan niihin alueisiin, joista te olette vakuuttunut, että Euroopan unioni pystyy toimimaan tehokkaammin kuin kansallisvaltiot. Ja mistä tavoitteista olisi kysymys, jos olette tästä asiasta kanssani samaa mieltä? Kiitoksia. Uh, for me, development policy, especially... Minulle kehitysyhteistyöpolitiikka, erityisesti kestävä kehitysyhteistyöpolitiikka on sellaista, joka tulee hyvin lähelle subsidiariteettiintressejä ja oikeuksia jäsenvaltioissa. Itse asiassa jos puhutaan kehitysyhteistyöpolitiikan johdonmukaisuudesta, niin en ajattele ainoastaan johdonmukaisuutta Euroopan unionin sisällä, eli Euroopan komission politiikan linja, linjojen sisällä, vaan ajattelen siinä myös johdonmukaisuutta ja koordinaatiota kansallisten lahjoittajien mm, välillä jäsenvaltioissa. Tässä kontekstissa, kun otetaan huomioon tulevat kestävä ja kehitys tavoitteita koskeva kierros Euroopan unionin on puhuttava yhdellä äänellä ja lähennettävä jäsenvaltioita mahdollisimman paljon niin, että olisi mahdollisimman koordinoitu lähestymistapa koskien näitä kehitystavoitteita ja kaiken kaikkiaan koskien näitä kehitysyhteistyöpuitteita tuleviksi vuosikymmeneksi. Tästä syystä en usko, että lähipäätös perusperiaate, eli subsidiariteetti olisi asia, joka jotenkin olisi kehitysyhteistyöstä kaukana. On paljon tilaa, paljon syytä tehdä yhteistyötä, koordinoida lahjoittajien toimia. Ja aiomme toimia niin, että otetaan huomioon ne intressit ja toimet, jotka ovat sitten täydentäviä jäsenvaltioiden välillä ja Euroopan komission toimien kanssa. You have a supplementary? Teillä lisäkysymys? Mikrofoni. Ich hatte sie eigentlich... Niin, minä toivoin, että antaisitte minulle konkreettisen vastauksen. Viittasitte yhteistyöhön ja koordinointiin ja sanoitte, että Euroopan unionin pitäisi puhua yhdellä äänellä, mutta tämä ei ole konkreettinen vastaus. Toivoin, että mainitsette kehitysyhteistyöpolitiikan ne tavoitteet, joidenka osalta hyötyä syntyisi siitä, että Euroopan unioni itse pyrkii tarttumaan näihin tavoitteisiin, koska kansallisella tasolla näihin tavoitteisiin ei voida yhtä lailla ponnekkaasti tarttua. Uh, I would point out maybe just a few of the, of the... Haluaisin uh, Mainitaan joitakin niitä toimia ja toiminta-alueita, joilla Euroopan komission ja Euroopan unionin toiminta voisi olla tehokkaampaa ja tulossuuntautuneimpaa kuin yhte, yksittäisillä jäsenvaltioiden toimilla. Esimerkiksi kun puhutaan hyvästä hallintotavasta ja kaiken kaikkiaan ihmisoikeusalasta ja tästä ehdosta, jonka olemme asettanut, asettaneet budjettituelle ja siihen liittyviin ongelmiin, niin näen, että tämä on se sellainen alue, jossa me voimme kyllä toimia paremmin Euroopan unionina. Meillä on enemmän poliittisen vuoropuhelun mahdollisuuksia vaikuttaa niin, että saadaan tätä prosessia eteenpäin ja voidaan rakentaa ihmisoikeuksia kehittyvissä maissa paljon, paljon paremmin kuin yksittäiset jäsenvaltiot voisivat tehdä. Myös terveyden alalla ja koulutussektorilla yhteinen eurooppalainen toiminta minun käsittääkseni voisi olla paljon tehokkaampaa kuin yksittäisten Euroopan jäsenvaltioiden toimet. Mr. Kiitoksia. Herra Luke, sitten herra Görens Alde. Kiitos rouva puheenjohtaja. Minä haluaisin ottaa esille ongelman rahoituksesta ja ilmastonmuutoksen vastaista taistelusta. Minä haluaisimme tietää, kenen tulee rahoittaa ne toimenpiteet, jotka ovat nyt muodostuneet välttämättömiksi, jotta kehitysmaat voisivat päästä yli tämän ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Viime viikolla eräs komission edustaja ilmoitti meidän valtuuskuntamme edessä, että näitä toimenpiteitä pitäisi rahoittaa kehitysyhteistyöbudjetista. budjetista eikä tehdä niin, jos näin ei toimittaisi, niin silloin me todella äh, asettaisimme pahoja miinoja tähän ilmastovastaiselle taistelulle muutokselle. Mutta me olemme vuosien ajan toimineet tässä val- valiokunnassa siten, että myönnämme rahaa ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun budjetista. mutta se tarkoittaisi sitä, että samalla taistelu ei taistella hyvin, samalla taistellaan köyhyyttä vastaan. Mikä on teidän näkemyksenne tästä asiasta? Oletteko sitä mieltä, että te tulisitte, voisitte tarpeen tullen keskustelemaan meidän valiokuntamme kanssa tästä asiasta ennen kuin päätöksiä tehdään, ennen kuin teette päätöksen nimenomaan tästä kysymyksestä. Thank you, thank you very much. Kiitoksia. Keskustelu ilmastonmuutokseen liittyvistä määrärahasta ja niiden syrjään laittamisesta ja muusta, niin saattaa olla, että tämä tulee vähän myöhempään kuin tarpeen. Monivuotiset rahoituskehykset ovat jo valmiineen, ne ovat kaikki lainsäätäjät hyväksyneet ja muut sidosryhmät. Nyt edessämme on ilmastonmuutoskonferenssi, siellä meidän on tehtävä myös rahoituksellisia sitoumuksia, mutta kun tätä asiaa katsotaan kehitysyhteistyövinkkelistä, niin käsitykseni on se, että 20 prosenttia kehitysbudjetista niin sanotusti on omistettava ilmastonmuutokseen liittyviin toimiin. Tämä on kyllä mahdollista olemme itse asiassa vielä vähän paremmassakin asemassa. Voimme, jo, voimme ohjata jopa vähän enemmänkin kuin 20 prosenttia mm, kehitysyhteistyön tuohon tarkoitukseen ja Euroopan kehitysrahastoon, mutta toimia on todella vahvistettava, mutta se liittyy enemmän muihin Euroopan unionin budjetin osiin ja toimintaan, jolla lisättäisiin näitä epätavanomaisia rahoituslähteitä ilmastonmuutosta varten. mind right now is a fact that uh, once we come to Siinä vaiheessa, kun teemme monivuotisten rahoituskehysten välitarkastelun, meidän on selkeästi tarkasteltava ilmastonmuutosrahoitusta ja tuossa vaiheessa tulen olemaan hyvin sitoutunut siihen, että käydään vuoropuhelua sekä parlamentin että erityisesti tämän valiokunnan kanssa. Oui, merci de nous avoir fait... Kiitos siitä, että kerroitte, että olette valmis tulemaan keskustelemaan valiokuntamme kanssa. Se on hyvä tapa jatkaa yhteistyötä ja äh, me todella toivomme, että jatketaan tämän kaltaista menettelyä. Mutta minä haluaisin välttää sellaisen tilanteen, että ollaan täysin absurdissa tilanteessa, että pitää uudestaan myöntää joitakin resursseja, joita on annettu kehityksen köyhdevastaiselle taistelulle ja sitten ne siirretään toiseen taisteluun. Ja tätä konfliktia haluaisin välttää. Ja sen takia minä esitin tämän kysymyksen. Mutta minä nyt luotan teidän käytettävissä olevaan että te olette käytettävissä ja, ja kuinka te aiotte vastata tähän kysymykseen meidän valiokunnallemme. Yes, indeed. Unfortunately, the... Niin, kyllä todellakin. Valitettavasti kokonaismaksumäärärahat ja sitoumukset ovat rajoitettuja ja niitä on leikattu ja näin ollen olemme joutuneet tilanteeseen, jossa, jota jotkut saattaisivat nähdä tilanteena, jossa on ristiriita tavoitteiden ja ilmastonmuutostoimien välillä. Mutta kun kestävien tavoitteiden sisällä ei kyllä ole mitään konfliktia, kyllä tämä on yhteistä yhteisen toimintamme yhteisiä tavoitteita. Ilmastonmuutoksen torjunta on tärkeä osa kestävyyskehyksiä kokonaisuudessaan, joten kyllä kaiken kaikkiaan olen toki valmis käymään vuoropuhelua parlamentin kanssa niin, että löydettäisiin parhaat mahdolliset tulokset niissä rajoissa, jotka meillä valitettavasti nyt on monivuotisten rahoituskehysten muodossa. Kiitoksia herra Köören. Sitten kiitoksia myös Mimitsa. Sitten herra äh, Sanchez Cadente. Y buenas tardes. Kiitos rouva puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää komissionilta. Kun te puhuitte kehitysyhteistyöpolitiikan yhtenäväisyydestä, sehän on, liittyy kaikkiin EU-politiikkoihin ja sen vaikutuksiin kehitysmaihin ja erityisesti kehitysmaissa asuviin ihmisiin. Jos tässä nyt viedään eteenpäin näitä politiikkoja, jos ne synnyttävät lisää samankaltaista tilannetta, että siellä on voittajia ja häviäjiä, niin tässä me kyllä häviämme, jos me haluamme puhua tasa-arvosta. Jos puhutaan komissiosta ja jäsenvaltioista, niin meidän pitäisi tiedä, ketkä ovat vastuuta, kun lähdetään yhtenäistämään politiikkaa politiikkaa, nimenomaan kehitysyhteispolitiikkaa, niin kuin te tässä kerroitte. Minä kysynkin teiltä nyt seuraava, oletteko tästä mieltä, että komission puheenjohtajan pitäisi olla tällainen välitystuomioistuin edustaja, eli hän näissä kiistakysymyksissä hän voisi välittää, kun on kyse näistä mm, komissiokollegion välisistä riitakysymyksistä. Yes, we have to, to have a consistency of... Niin kyllähän meidän, meillä pitää olla EUn ja komission toimintapolitiikkojen välillä johdonmukaisuutta, mutta tämän lisäksi on, on myös huomattavaa kaikki nämä kolme pilaria, taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöpilari tässä kehityspolitiikassa. Tasapaino pilareiden välillä on hyvin tärkeää, eikä meidän pidä väheksyä mitään näistä pilareista, jotta voisimme mahdollisimman hyvin torjua köyhyyttä ja vähentää köyhyyttä kehittyvissä maissa. On hyvin tärkeää, että köyhyys voidaan juuria ainoastaan siinä tapauksessa, että toimimme hyvin johdonmukaisesti näiden kolmen pilarin välillä. Taloudellinen kestävyys, niin meillä on todisteita, jotka osoittavat, että vaikka on maita, joissa on kasvua näkyvissä, niin köyhiä on yhä enemmän, joten tarvitaan myös nämä kaksi muuta pilaria, pilaria jotta järjestelmästä on, tulee kestävä ja sietokykyinen. Komission sisällä tietenkin puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja komission työmenettelyt sellaisena, kun ne on esitelty Euroopan parlamentille ja herra Junckerin taholta, niin mielestäni kyllä takaavat sen, että, että toimintamme sisäisesti ovat johdonmukaisempia. Ja otamme huomioon kaikki kehitysyhteistyöhön liittyvät intressit ja tarpeet huomioon. Muchas gracias, pues. Eh. Kiitos paljon. Seuraava kysymykseni on vähän samansuuntainen. Kysynkin, mitä mekanismeja te aiotte ottaa käyttöön, jotta voitte tarjota hallituksille, yhteisölle ja kansalaisyhteiskunnalle mahdollisuuden toteuttaa valituksia, jotta ne voivat, voivat todella kääntyä komission puheenjohtajan puoleen? Mitkä ovat ne keinot näille yhteisöille ja tahoille? Openness and transparency of the, uh... Voimuus ja läpinäkyvyys Euroopan komissiossa – ovat parantuneet jatkuvasti. Kyseessä on prosessi, johon olemme kiinnittäneet paljon huomiota. Ymmärrätte, näin on myös kehitysyhteistyö alalla. Tämä on erityisen tärkeää tällä alalla. Meillä on tuhansia ja tuhansia hankkeita, johon otamme mukaan useita kansalaisjärjestöjä ja kansalaisyhteiskunnan toimijoita, paikallisviranomaisia, paikallishallintoja ja monia monia muita yhteistyötekijöitä ja, ja toimijoita ja kumppaneita. Joten on aina hyvä syy seurata tarkkaan näiden hankkeiden täytäntöönpanoa ja tällaisia mekanismeja ja ja äh, kanavia on kyllä olemassa, joita kautta voidaan tehdä valituksia ja tuoda esille joitakin ongelmia, jotka liittyvät äh, ohjelmien täytäntöönpanoon. Yleisesti ottaen sanoisin, että tällä hetkellä virheen taso ei, ei, on 2-3 prosentin Välillä jotkut sanovat, että se ei ole hirveän alhainen, mutta kuitenkin 97 prosenttia hankkeista, jotka täytäntöpannan hyvin vaikeissa ja haastavissa ja vaarallisissa ympäristöissä, kuitenkin avoimuuden ja tulos suuntautuneisuuden ansiosta onnistuvat. Very much. Kiitoksia. Sitten vihreistä Rova Hautala. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Arvoisa komissaari ehdokas, haluatte tietenkin huomioida yritykset enenevässä määrin kehitysyhteistyöpolitiikassa. Ja tässä, tähän liittyen kysyisinkin, että tuetteko sitovia sääntöjä, jotka liittyisivät yh- yritysten vastuuseen, jotta emme voi joutuisi lukemaan niin paljon siitä, että tekstiilialan työntekijät Bangladesissa joutuvat kärsimään huonosta olosuhteista ja että lapsille ei tarjoudu mahdollisuutta rakentaa hyvää tulevaisuutta itselleen. Oletteko valmis menemään itsesääntelyn ja ei juridisten velvoitteiden velvoiteta pidemmälle? Miten haluatte huomioida tämän vuoden 2015 jälkeisessä kehityssuunnitelmassa? Thank you very much, uh, indeed. Kiitoksia. Yksityisen sektorin rooli on tulossa yhä merkittävämmäksi, kun parannetaan kehitysyhteistyötoimia kumppanimaissa, mutta myös he osallistuvat myös ohjelmiimme ja EU-kehitysyhteistyöohjelmien rahoitukseen. Tämä edellyttää yhä suurempaa yritysten yhteiskunnallista vastuuta ja useita toimia on aloitettu, joilla voitaisiin tätä vastuuta toteuttaa mahdollisimman johdonmukaisella ja läpinäkyvällä tavalla. Esimerkiksi tällä hetkellä Meillä on aloite, joka koskee another initiative on, on, on a uh, conflict diamond. Konfliktialueelta tulevia mineraaleja ja timantteja koskee myös puun, puun teollisuuden osalta on myös aloitteita olemassa. Hyvin pian tulen harkitsemaan sitä, mitä pitäisi tehdä ja kuinka voitaisiin puuttua tähän näihin vastuukysymyksiin tekstiili- ja vaateteollisuudessa ja tähän liittyy lapsityö ja työn standardit, tekstiili- ja vaateteollisuudessa. Hyvin luultavasti tulemme kyllä keskustelemaan siitä tässä valiokunnassa, kunhan aika on kypsä. Myönnän, että nämä ovat vielä vapaaehtoisella tasolla olevia toimia. Haluaisin jättää vähän aikaa niin, että voisimme arvioida yhteisesti näiden vapaaehtoisten toimien tuloksia ja sen jälkeen voisimme päättää, tarvitaanko sitovampia laillisia velvoitteita koskien näitä yhtiöitä niin, että tätä yhteiskuntavastuuta voitaisiin laajentaa. Tarkentavana kysymyksenä esittäisin seuraavaa. Tiedän, että teillä on liikelman tausta. Se on tietenkin hyvä silloin, kun tällä saralla toimitaan. Mutta mitä haluaisitte tehdä kahdenkeskisten investointisopimusten osalta, jotta vältytään tällaisilta epämiellyttäviltä tapauksilta kuin maan pakkolukan lunastukselta ja muilta? Miten voimme suojella alkuperäiskansaa ja heidän omaisuuttaan ja muita maan käyttäjiä, kun kehitys, kehittyviin maihin tulee suuria yrityksiä. Miten voimme kahdenkeskisissä sopimuksissa varmistaa, että tämän tyyppiseltä toimilta vältytään? Development policy and development programs. Meidän kehitysyhteistyö toimintapolitiikassa ohjelmissa tullaan yhä enemmän suuntautumaan siihen, että pureudutaan toimiin, joilla helpotetaan investointeja ja otetaan mukaan erityisesti PK-yrityksiä ja, ja yrittäjyyttä näihin kehitysprosesseihin kehitysmaissa. Haluaisin sitoutua siihen, että mentäisin syvemmälle niihin ohjelmiin, joissa tuetaan parempaa hallintotapaa ja mahdollistetaan esimerkiksi se, että omistusoikeudet vahvistettaisiin pienille maan käyttäjille. Eikä, nä, eikä tämä koskisi näitä suuria yhtiöitä, jotka ristävät maata haltuunsa. Haluaisimme kehittyvissä maissa pyrkiä saamaan maatalouden alla pk-yritykset ja mukaan, niin pikemminkin näin kuin että helpotettaisiin suuryhtiöiden mahdollisuuksia ottaa maata haltuun. For the EFDD. Kiitoksia sitten Corrao EFDD. Kiitoksia puheenjohtaja. Kansainvälinen kauppa on ala, jolla johdonmukaisuus on hyvin tärkeä sana, jos halutaan saavuttaa kehitystavoitteet. Kauppa kahdenväliset ja monenkeskiset kauppasopimukset johtavat usein brutaaleihin seurauksiin kehitysmaissa. Tiivis yhteistyö kauppakomissarin kanssa vaikuttaa tarpeelliselta niin, että voidaan edistää kestävää kehitystä globaalista näin johdonmukaisuudesta olisi pidettävä kiinni. Haluaisin kysyä teiltä, oletteko sitä mieltä, että olisi aktiivisesti osallistuttavaa kolmansien maiden äh, kanssa solmittaviin sopimukseen. Kuin, jos näin on, niin kuinka aiotte osallistua? Mitkä ovat ne toimet jotka otetaan huomioon, niin että varmistetaan, että kauppapolitiikalla taataan kehitysmaissa kestävä kehitys, eikä se aiheuttaisi vaan lisää ongelmia näille maille. Link between development and trade is... Kauppa- ja kehitysyhteistyön välinen linkki on yksi keskeisimmistä johdonmukaisen politiikan näkökulmasta katsottuna. Tästäpä syystä haluaisinkin korostaa juuri tätä koordinointijärjestelmää, jota yritetään nyt sitten kehittää, kunhan komissio pääsee tuumasta toimeen. Koordinointi tarkoittaisi sitä, että me voimme lähestyä asiaa monelta kantilta, kun kauppaneuvotteluita käydään kehitysyhteistyön näkökulmasta katsottuna sillä kauppakomissaarikin tulee osallistumaan komission ulkosuhderyhmän toimiin, jonka johdossa on korkea edustaja. Mielestäni jatkossa työ tulee olemaan helpompaa ja tulen osallistumaan siihen. Eli kehitysyhteistyöaspektit huomioidaan kauppaneuvotteluissa yhä paremmin mutta se edellyttää unionin ponnekasta toimintaa. silloin, kun tavoitteisiin pyrimme. Ja mitä tulee taloudellisen kumppanuussopimuksiin, joita paraikaa vielä käsitellään ja joista neuvotellaan, niissäkin pitää huomioida kehitysyhteistyön ja kaupan välinen linkki. Faccio una domanda più particolare. Vielä tarkentava kysymys koskien TTIP-neuvottelusta. Se on suurin, historian suurin kahdenvälinen kauppasopimus ja vastaa kolmasosaa kansainvälistä kaupasta. Tämä varmasti vaikuttaa globaaleihin kauppasääntöihin myös e, kehitysmaiden talouteen. Tämän tyyppiset sopimukset voivat itse asiassa olla kehitysmaille este. Kuinka aiotte toimia näissä puitteissa niin, ettei kauppaa nähdä, nähdä aseena, vaan kehityksen välineenä. Yes, thank you. TTIP negotiations, uh... TTIP-neuvottelut liittyvät pääasiallisesti kahden kauppakumppanin välisiin toimiin, no maailman suurimpiin tietenkin. Ja Tämä tulee vaikuttamaan globaaleihin kauppasuhteisiin ja investointisuhteisiin melko lailla molemmin puolin. Mutta vaikutuksia voidaan nähdä myöskin kehitysyhteistyön puolella kehitysmaissa. Ei juridisesti, sillä kysehän on kahdenkeskistä neuvotteluista. Niissä keskitytään vain ainoastaan sopia osapuoliin – mutta komission jäsenenä sitoutuisin siihen, että neuvotteluvaltuuskunnassa pohditaan aina sitä, että minkälaisia vaikutuksia TTIP-sopimuksella voisi olla kehitysmaiden tai kehittyvien maiden tilanteeseen. Eli minun pitää varmistaa, että TTIPin kautta ei synny negatiivisia vaikutuksia, jotka kohdistuisivat kehitysyhteistyöpolitiikkaan tai kestävän kehityksen tavoitteisiin. Kiitoksia. Kiitoksia. Näin olemme saaneet ensimmäisen kerroksen ryhmiltä valmiiksi ja se menemme eteenpäin toinen osa. Kolmen minuutin kysymykset, yhden minuutin kysymys, kahden minuutin vastaus, ei seurantakysymyksiä. ensimmäiset kaksi puhujaa taikka kysymyksen esittäjät tulevat kolmi valiokunnista, jotka on tänne kutsuttu. Ensimmäisenä ulkoasioiden valiokunnan edustaja Plenkovic. Hvala Lepa, gospođo predsjednice. Pozdravljam povjerenika Mimic. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi komission jäsen ehdokas Mimitsan. Ja hän on yksi harvoista olen yksi halusta, joka saa antaa sekä esittää kysymyksiä toista kertaa. Juncker on antanut teille salkun, joka kyllä sopii teidän ammatilliseen profiiliin paremmin kuin aikaisempi salkku. Vaalien jälkeen olette Olette nyt tuolla puolella. Kyllä Euroopan politiikka on hyvin kiinnostavaa, mukaan lukien tämä tähti kärkikandidaatti prosessi. Puheenjohtaja Juncker on antanut teille tehtäväksi mainita tukea Rova Mogherinin ulkopolitiikkaa. Haluaisin tietää, kuinka varmistatte johdonmukaisuuden toimintanne ja ulkopolitiikan kanssa ja mikä, miten toiminta Syyriassa ja Irakissa Eh, mukaan lukien ISISiin liittyvät ongelmat ja Libyan liittyvät ongelmat. Kuinka aiotte näitä asioita käsitellä? Kiitoksia. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan kehitysyhteistyöpolitiikan väliteen linkki, sen pitää pysyä olemassa. Vaikkakin nämä kaksi politiikkaa halutakin asettaa ikään kuin vastakkain, mutta se ei tule onnistumaan sillä ilman todellista turvallisuutta ei saada kehitystä aikaiseksi niissä maissa, jotka ovat joutuneet kohtaamaan kriisere, eikä myöskään vakautta voida saada aikaiseksi. Jos puhutaan konfliktialueista, niin köyhyysaste on 20 prosenttia korkeammalla tasolla kuin niissä maissa, joissa konflikteja ei ole esiintynyt. Eli koordinoidusti toimiessaan komissio, komission kor, korkea edustaja ja varapuheenjohtaja vastaava tästä työstä ja meillä on olemassa oma toimintamallimme näitä kriisialueita varten. Euroopan unioni on usein reagoinut vastaan kriisin jälkeen meidän täytyy kehittää koordinoidumpaa lähestymistapaa silloin, kun puhutaan turvallisuudesta ja ulkoisista toimista. Lisäksi me tarvitsemme myöskin humanitaarisen alan toimintamahdollisuuksia. Ja myöskin pidemmän aikavälin ö, tukea. Eli jos pääsemme tällaiseen johdonmukaiseen lähestymistapaan, eli että voimme reagoida syntyviin kriiseihin koordinoidulla tavalla kehitysyhteistyö ja turvallisuuden näkökulmasta katsottuna, niin silloin voimme saavuttaa todellisia tuloksia. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana Rodríguez Piñero kansainvälisen kaupan valiokunnasta. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä herra Mimitsa, olen täällä. Aivan ensiksi haluaisin pahoitella teille puhe, valikuntani puheenjohtaja Bernan Langen puolesta. Hän ei päässyt tänne, vaikka hän olisi halunnut, koska hän johtaa koordinaattorinen kokousta valiokunnasta, niin he siellä ar- arvioidaan kollegane Malmströmiä Seuraavan kysymyksen haluaisin välittää teille. Siitä ovat sopineet kaikki poliittiset ryhmät omassa valiokunnassani. Herra Mimitsa, kuten tiedätte, vuosi kaksi, vuonna 2012 Euroopan komitea hyväksyi tiedonannon, joka koski kauppaa, kasvua ja kehitystä. Tarkoituksena oli sopeuttaa politiikkaan maailman talouden muutoksiin ja ottaa uusia suuntalinjoja käyttöön kauppapolitiikassa. Tässä strategiassa komissio keskittyi sekä rahoituksen tukeen että yhden, yksipuolisiin etuisuuksiin niihin ne maille, jotka eniten niitä tarvitsevat, erotellen toisistaan kehitysmaita. Voisitteko arvioida meille, kuinka toimii tehokkaasti tämä lähestymistapa on toiminut? Siinä tapauksessa, että teidät vahvistetaan jäseneksi, niin annatteko tälle lähestymistavalle jatkoaikaa ja mitä muita toimia ottaisitte käyttöön, jotta pyrittäisiin murtamaan kuilu kehittyvien ja, ja kehittyneiden maiden välillä. Kiitoksia. Thank you. Even before the uh, SDG sustain... Ennen kuin sovitin kestävän kehityksen tavoitteista, niin Euroopan unioni ja komissio lähtivät muuttamaan kehitysyhteistyöpolitiikkaansa – huomioiden SDG, eli korostetaan enemmän juuri tätä kauppapoliittista aspektia kehitysyhteistyöpolitiikassa. Ja näin me voimme vielä paremmin vaikuttaa kehitysyhteistyöhön kaupan kautta kehitysmaiden kanssa yhteistyötä tehden. Ja suhteemme avunsaajamaihin ovat perustuneet todelliseen kumppanuuteen. Ja tämä tarkoittaa sitä, että yksipuoliset suositumuskohtelujärjestelmät eivät ole enää niin tärkeitä kuin aikaisemmin. Ne siis korvataan omilla kauppa- ja talousalan järjestelmillä yhteistyötä tehtäessä. Tietenkin meidän täytyy huomioida yksittäisten maiden äh, hauras tila ja haavoittuvaisuus, erityisesti vähiten kehittyneissä maissa. Joten suositumuskohtelu voi olla tietyissä tapauksissa tarpeen ja näin komissio tulee toimimaankin. Mutta yleisesti ottaen todettakoon, että parempi olisi toimia johdonmukaisempaa järjestelmää käyttäen, koska näin voimme varmistaa, että kehittyvien maiden tilanne paranee juuri kauppapoliittisia välineitä käyttäen, eikä niinkään tullittomien tuontijärjestelyjen ja muiden vastaavien kautta. Kiitos. Nyt siirrymme poliittisten ryhmien puhujien. Lähdemme liikkeelle herra Rybikillä. EPP-ryhmästä, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Olisin kiinnostunut seuraavasta seikasta. Minä toimin vuoden 2015 budjetin esittelijänä, joten miten reagoitte näihin puutteellisiin maksuihin? Tiedätte oikein hyvin, että on sitouduttu moniin maksuihin, mutta juuri tästä syystä kehitysyhteistyötä varten raha ei ole käytettävissä, kun on leikattu hallinnollisia kustannuksia. Neuvosto on vaatinut yhden prosenttiyksikön lisäleikkauksia vuoteen 2020 mennessä näiden olemassa olevien 4 prosentin leikkausten lisäksi, joten miten aiotte priorisoida toimia ja varmistaa, että kompensoivia vaikutuksia syntyy, koska loppujen lopuksihan kyse on siitä, niin kuin itsekin olette jo tänään todenneet, että kun puhutaan kehitysyhteistyöstä, niin silloin yksityisen sektorin roolia tulisi vahvistaa pk-yrityksiä, erityisesti perheyrityksiä ja niiden roolia tulisi vahvistaa, joten miten te voitte varmistaa tämän käytännön tasolla? Kiitoksia. Yeah, the problem we are facing in, in, in a... Uh, niin maksumäärärahojen osaltaan kehitysohjelmissa meillähän on todella valtavia ongelmia. Lähennymme hetkeä, jona maksu, maksumäärärahoja ei ole enää ei ole enää kassassa jäljellä. Voi olla, että tämä hetki tulee jo lokakuussa tai marraskuussa tämän kehitysyhteistyövälineen kohdalla. Ymmärrän täysin, kuinka kielteisiä vaikutuksia sillä voi olla edunsaajille, mutta myös täytäntöönpanon puolelle. Ja siellähän kansalaisjärjestöt ovat hyvin, näistä, hyvin paljon näistä hankkeista riippuvaisia. Tämän vuoden osalta näyttää siltä, että että meiltä jää puuttumaan yli 730 miljoonaa euroa, koska oli vielä viime vuodelta peräisin olevia maksuja, jotka on vielä maksamatta ja nekin, nekin menevät tämän vuoden katon yläpuolelle ensi vuonna. Tulee taas toinen vuosi, jossa, jona, jona ongelma on samankaltainen. Maksumäärärahat eivät, maksa, eivät vastaa sitoumuksia yli 300 miljoonan kuilu kehitysyhteistyöohjelmissa odottaa myös ensi vuonna e Euroopan kehitysrahaston lisäksi me olemme te- toimineet niin kuin hyvä kirjanpitäjä olisi toiminut, eli joitakin, mu- joitakin maksuja on lykätty, joitakin on vali- valikoitu, on pyritty ottaa huomioon, huomioon kaikkien köyhimpien maiden tarpeet, mutta nyt meidän on todella nojauduttava poliittiseen toimintaan ja pohdittava sitä, kuinka tähän parhaiten voitaisiin puuttua lisätalousarviolla tänä vuonna ja ensi vuoden budjetissa sitten väliarvion kohdalla nämä asiat todella on otettava käsittelyyn parlamentissa, neuvostossa ja komissiossa. Kiitoksia. Nyt Guerrero Salom ST-ryhmästä, olkaa hyvä. Senior Mimitsa. Kiitoksia, herra Mimitsa. Ensi vuonna Euroopan komissio odottaa suuri haaste on osoitettava tosiasioissa se, että se on edelleen johtoasemassa näin kahden suuren haasteen osalta, jotka, koskevat, jotka uhkaavat ihmisyyttä, siis ilmastonmuutos ja köyhyyden ja epätasa-arvon torjuminen. Meidän on taas purauduttava tähän entistä suuremman voimalla, joka menetettiin kriisin aikana. Tarvitsemme lisää resursseja ja tarvitsemme uusia resursseja. Kysyn, oletteko valmiita painostamaan jäsenvaltiota niin, että saataisiin käyttöön transaktiovero, ja että osa tästä verosta suunnattaisiin kehitysyhteistyöhön. Oletteko valmis tekemään tämän parlamentin ja tämän valiokunnan kanssa työtä tuossa maailmanlaajuisessa rahoitushuippukokouksessa Addis Abebassa? Ja siellä käsittelyssä on trust fundit, blending ja muut asiat, joiden osalta tämä parlamentti on jo ottanut kantaa. Yes, financial transaction tax is one. Finanssitransaktiovero on hyvin tärkeä mahdollisuus. Mahdollisuus lisätä jäsenvaltioiden ja unionin rahoitusmahdollisuuksia. Näin ollen ehdotus eurooppalaisesta finanssitransaktioverosta ja asetuksesta, jota komissio on ehdottanut, tarjoaa meille hyvän perustan, jota tämä toiminta jatkuu. Omasta näkökulmastani ja niiden toimien kannalta, joihin aion ryhtyä tästä ehdotuksesta, tulisi tehdä mahdollisimman kattava. Tietääkseni vain 11 jäsenvaltiota on toistaiseksi mukana tässä hankkeessa. Näkisin tämän myös laajemmassa kontekstissa niin, että mahdollistamme jäsenvaltioille tämän 0,7 prosentin tavoitteeseen pääsyn tavallaan helpommin. Ensinnäkin mahdollistamme sen, että saamme paremmat rahoitusvarat edunsaajamaille, koska finanssitransaktioverohan on yksi aspekti ja toisaalta täytyy muistaa myös verojen kiertäminen. Jos onnistumme puuttumaan veron kiertoon Euroopassa sellaisella tavalla, että voimme tuhat miljardia ja jopa ylikin vuositasolla estää veronkierron muodossa, niin sitten meillä on paljon paremmat rahoitusmahdollisuudet kehitysyhteistyössä. Jos sitten tämän lisäksi edunsaajamaat tässä hankkeessaan onnistuvat, niin nekin voivat lisätä hyvää hallintoa, rahoituksen hallintoa ja näin ollen niiden resurssien hankinta on paljon helpompi ja näin nämä varat saadaan kehityspaketin käyttöön. Kiitos sitten Lukke ECRstä. Ja, ähm, Herr Kandidat, ich möchte Sie... Arvoisa ehdokas, kysyisin teiltä Euroopan parlamentin valiokunta-aloitteeseen mietintöön liittyen koskien omaisuusoikeuksia ja kestävän kehityksen edistämisestä ja kehitysmaiden tilanteen parantamisesta. Tämä mietintö hyväksyttiin parlamentissa ja nyt kysyisinkin teiltä, että miten aiotte kehittää strategian, jotta tekstissä mainitut tavoitteet näkyisivät Euroopan unionin kehitysyhteistyöpolitiikassa. Lisäksi kysyisin, että aiotteko avata uuden rahoituskohdan tätä varten, jotta voidaan rahoittaa sellaisia toimia kehitysmaissa, joissa on ongelmia juuri maankäyttöön liittyen. Ja nyt kun viittasitte näihin rahoituksellisiin ongelmiin, niin miten aiotte rahoittaa nämä ohjelma. Tarkoittaako sitä, että muita ohjelmia poistetaan listalta ja jos aiotte poistaa olemassa olevia ohjelmia listalta, niin mistä ohjelmista konkreettisesti olisi kyse? Thank you, thank you very much. My general approach is that... Kiitoksia. Yleinen lähestymistapa niin on sellainen, että ehdotukset ja aloitteet, jotka tulevat Euroopan parlamentilta, DV-valiokunnalta, tämän strategisen vuoropuhelun kehyksissä ja koskien komission ohjelmaa, niin, niin ne pidän näitä vakavasti otettavina aloitteina ja ne on otettava käsittelyyn. Joten kun kyseessä on operatiivinen konkreettisten hankkeiden ohjelmointi kehitysmaissa, niin tulen kyllä pitämään huolen siitä, että näissä hankkeissa on mukana erityistoimintaa, jolla varannetaan maanomistuskysymyksiä maantaloudessa. Selvitin jo oman lähestymistapani, jonka mukaan tämän olisi oltava eurooppalainen panos, jolla todella rahoituksellisesti ja taloudellisesti parannetaan PK-yritysten kasvua ja myös henkilö- ja yksittäisten viljelijöiden tilannetta kehittyvässä maailmassa. Eikä kyseessä pidä olla EUn toimijoilla helpotetaan maan riistämistä niin kuin useimmiten kehitysmaissa käy, kun suurtyhtiöt näin toimivat. Meidän tavoitteemme ja toimemme on täysin niillä linjoilla kuin mitä Euroopan parlamentti ehdotti. Haluamme saada mahdollisimman paljon konkreettisia ohjelmia, joiden kautta voidaan mahdollistaa viljelijöiden toiminta niin, että ne voivat saada tilanteestaan kestävän ja vahvemman ja, ja että ne voisivat saada omien maidensa hallituksilta omistusoikeuksia. Kiitos. Edustaja Väyrynen, ALDE-ryhmästä, olkaa hyvä. Madam Chair, behind you, yeah. <clears throat> I have a question. Puheenjohtaja, minulla olisi kysymys, joka liittyy transatlanttisen kehitysyhteistyöpolitiikkaan EUn ja Yhdysvaltain välillä. Tämä tehostettu kehitysyhteistyöpolitiikka käynnistettiin huippukokouksessa EUn ja Yhdysvaltain välillä 2009. Haluaisin kysyä, oletteko voinut perehtyä tähän yhteistyöhön ja millä tavalla aiotte kehittää sitä eteenpäin? Thank you very much. I already... Kiitoksia kovasti. Jo avauspuheenvuorossani ja myöhemminkin mainitsin tarpeen paremmin koordinoida eurooppalaisten tukijoiden työtä. Niinkään paljon en ole vielä käsitellyt sitä koordinointiroolia, jota meidän on kehitettävä muiden tukijoiden kanssa, aivan erityisesti YK kanssa. Transatlanttinen avun antajien tukijoiden koordinointityö voisi tuottaa parhaat tulokset, kun ajatellaan meidän kehitysyhteistyötämme maailmanlaajuisesti. EU ja sen jäsenvaltiot ja Yhdysvallathan muodostavat yhdessä yli 80 prosenttia kokonaisavusta ja sen antamisesta. Minä olen tietoinen sen verran tästä asiasta, että Näitä aloitteita täytyy toki hoitaa paremmin koordinoidusti tuen tarjoajien kesken. Tätä työtä täytyy tehostaa, tuoda konkreettisemmalle tasolle ja todella sitoutuisin tähän työhön. Koordinointirooli tukijoiden kesken on neljäs prioriteetti oikeastaan tässä tulevissa toimissamme. Mainitsin jo kolme prioriteettia ja tämä koordinointityö olisi neljäs prioriteetti ja on tärkeällä sijalla esityslistallani. Haluaisin totta kai tähän myös teidän panoksenne kuuluviin ja haluan ottaa myös teidän panoksenne huomioon. Thank you, Mr. Chris. Kiitos Chris Sokonas QE-ryhmästä. Hän on siellä takananne, olkaa hyvä. Kirje Epitrope, to 2001 hyvä komission jäsen. Vuonna 2001 YK jäsenvaltiot sopivat siitä, että vuoteen 2015 mennessä toteutetaan kahdeksan maailmanlaajuista kehitystavoitetta. Nämä niin sanotut vuosituhat tavoitteet olivat kyseessä kuitenkin kaiken ar- arkaluontaisemmalla sektorilla, eli ympäristön kestävyyden takaamisen alalla ja erityisesti siinä, että lopetettaisiin biodiversiteetin tuhoutuminen. Edistystä ei ole tapahtunut, mutta lisäksi on niin, että maailmanlaajuiset hiilidioksidipäästöt ovat lisääntyneet 46 prosentilla verrattuna vuoteen 1990. Lisäksi useammat lajit ovat uhanalaisia. Hyvin pian alkavat maailmanlaajuiset neuvottelut vuonna 2015 neuvottelupuitteita varten. Haluaisinkin kysyä teiltä, mikä, mihin aloitteisiin aiotte ryhtyä, jotta tästä vuosisadasta ei tule aavikoitumisen vuosisataa. Yes, indeed, the, one of the leftovers. Toden totta, MDG liit liittyen ongelmana oli strategisesti katsottuna juuri tämä ympäristöaspektin ja ilmastonmuutoksen ja bio, biologisen monimuotoisuuden taka-alalle jääminen. Oikeastaan keskityttiin vain ainoastaan taloudelliseen kehitykseen ja Rio plus 20 konferenssissa onkin ollut tarkoituksena päästä kohdennetummin kestävän kehityksen suuntaan kaikilla kolmen pilarin alalla. Nyt olemme päässeet tähän tilanteeseen ja meidän täytyy panostaa biologiseen monimuotoisuuteen ja ympäristöystävällisyyteen. Eli ne täytyy huomioida tällaisessa politiikan, kestävän politiikan suunnitelmassamme. Mutta onnistumme tässä vain ainoastaan, mikäli vaalimme synergiaa ja johdonmukaisuutta kaikissa taloudellisissa, sosiaalisissa ja ympäristöllisissä toimissamme. Kun puhutaan biologisesta monimuotoisuudesta, niin monet lajit ovat uhanalaisia. Jopa maa-alat ja metsät ovat uhanalaisia ja eurooppalaisissa toimissa pitäisi toimia edelläkävijän tavoin, jotta tämän tyyppisiin kysymyksiin omassa kestävän kehityksen toimissamme voitaisiin panostaa. Tällä tavalla me pääsemme tähän johtoasemaan. Madam. Kiitos. Edustaja Hoipu, vihreästä ryhmästä, olkaa hyvä. Initiatiivi G8. G8-maiden aloite uuden kehitysyhteistyöallianssin aikaansaamiseksi perustuu siihen, että Afrikassa tuottavuutta lisätään maan sisäiset ja ulkomaiset yksityisen sektorin in, investointeja, uusia teknologioita tulisi tukea. 60 prosenttia Afrikan kansalaisista saavat elantonsa pienillä tiloilla maaseudulla, mutta yli 70 prosenttia nälkää näkevistä ihmisistä asuu maaseudulla. Eli me tarvitsemme kestävää maataloutta juuri pientilallisten keskuudessa se olisi eh, huomioitava eurooppalaisissa toimissa. Aiotteko ajaa näissä neuvotteluissa G8-ympyröissä, että keskitytään juuri näihin pientilallisiin ja että tuetaan perinteisiä maataloustoimia ja toimitaan YK on viitoittamalla tiellä ja että vaalitaan myöskin pientilallisten oikeuksia, jotta he voivat käyttää heidän vuokraamansa maata, johon te jo viittasitte. Kyse on myöskin siitä, että heillä on oikeus saada käyttöönsä puhdasta vettä ja myöskin siemeniä, jotta vältytään siltä tilanteelta, että tila, teollisuus puuttuu tähän tilanteeseen ja vievät sitten näiltä tilallisilta muun muassa nämä siemenet. Kiitoksia kovasti. Keskittyminen kestävän kehityksen tärkeimpiin ydinkohtiin kehitysmaissa on osa kattavaa Euroopan kehitysyhteistyöpolitiikkaa. Mehän ryhdyimme täytäntöön panemaan tätä Agenda for Changein yhteydessä jo ennen kuin nämä kestävän kehityksen tavoitteet tulivat neuvoteltaviksi ja hyväksyttiin. Tästä oikeastaan olemme joutuneet siihen tilanteeseen, että me olemme pitkälti riippuvaisia alakohtaisesti yhteisohjelmoinnista kumppanimaittemme kanssa. Me joudumme luottamaan siihen, mikä on heidän valikoimansa niitä aloja, joille he haluaisivat kestävää tukea Euroopan komissiosta tai jäsenvaltioilta. Monissa kumppanimaissamme on valittu kestävä maanviljelys, maatalous, elintarvikkeiden niukkuuden helpottaminen – tärkeimmäksi painopisteeksi kehitysyhteistyössä. Aina silloin kun näin on, niin meillä on oltava riittävästi rahoitusta ja laadukkaita ohjelmia, jotka mahdollistavat sen, että pienviljelijät voivat tätä kautta lisätä tuottavuuttaan ja näin voivat antaa oman panoksensa aliravitsemuksen ja köyhyyden poistamiseen näissä maissa. Kun ajatellaan vesiohjelmia ja sanitaatioohjelmia, niin tämä on hieman vähemmän näkyvä tavoite. Harvempi maa on valinnut näitä prioriteeteikseen, mutta meillähän on myös alueellisia ja teemakohtaisia ohjelmia, joilla myös puututaan näihin alakohteisiin ohjelmiin, ongelmiin. Castaldo EFDD-ryhmästä, olkaa hyvä. La govern- Kiitoksia puheenjohtaja. Ohjaus ja hallinta on tärkeää saa kestävässä kehityksessä, erityisesti herkissä havuttavissa valtioissa konfliktin jälkeen. Näin voidaan edistää hallintotapaa myös kumppanimaissa, ei ainoastaan korruption takia, vaan myös siksi, että voidaan sosiaalisesti ja yhteisesti sopivista säännöistä sopia ja pitää kiinni ja parantaa sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja hyödyntää paremmin resursseja eri ryhmien välillä. Ihmisoikeudet, erityisesti vähemmistön oikeudet, vapaa-ilmaisun oikeus ja oikeussuoja ovat usein vaikeita asioita kumppanimaiden kanssa. Uskon, että Euroopan unioni on on tietoinen siitä, että emme aina ole ottaneet tässä täysin hyvin. Ehdollisuutta olisi pitänyt vahvistaa muutossuunnitelman myötä, mutta tukea on keskeytetty. Ehkä on haluttu vahventaa omaa profiilia. Miten, aiotteko uudetana komissaarina toimia joustavasti vai teettekö ehdollisuudesta prioriteetin? Otatteko käyttöön tehokkaan valvontajärjestelmän koskien eri oikeuksia kaikkiin näihin kehitysyhteistyöohjelmiin? Kiitos. Thank you, thank you very much. Uh, European... Kiitos. Euroopan komissio oikeastaan enemmän kuin mikä muu tuen myöntäjä on ottanut käyttöön ehdonalaisuutta hyvän hallinnon, demokratiakehityksen, oikeusvaltiokehityksen suhteen osana kokonaispakettia, joka sisältää kestävän kehityksen, poliittisen vuoropuhelun kyseisen kumppanimaan kanssa. Me olemme todella johtoroolissa tässä työssä ja teen kaikkeni, jotta saisimme yhteisiä eurooppalaisia kantoja laadituksi tälle alalle ja näitä olisi sitten helpompi tuoda esille kansainvälisillä foorumeilla – kestävän kehityksen foorumeilla niin, että meillä olisi yhteinen lähestymistapa, joka kattaisi koko tukijaverkoston. No sitten kun ajatellaan konkreettisia toimia ja ehdollisuutta tuessa, niin ehdottomasti noudattaisin sitä menettelyä, joka on määritelty kotonun sopimuksessa aivan erityisesti. Meidän pitäisi olla valmiimpia aktivoimaan poliittinen vuoropuhelu artiklan kahdeksan mukaisesti kotonun sopimuksessa. Meillähän on jo hyviä esimerkkejä poliittisesta vuoropuhelusta, jolla on ollut etuja useissakin edunsaajamaissa. Siellä esimerkiksi on vedetty pois tiettyjä lakiehdotuksia esimerkiksi seksuaalivähemmistöjen oikeuksista Ugandassa. Toinen askel tässä liittyy seuraaviin määräyksiin, jotka liittyvät artiklaan 96 ja tuken, tuen epäämiseen tai takaisinperintään. Ja tässä vaaditaan totta kai kahdenvälisiä keskusteluja, jossa huomioidaan myös Euroopan parlamentin kanta. Tarkoitus on löytää oikeat poliittiset vastaukset, jotta apu voi, voi jatkua, mutta ei välttämättä hallituksen kanavia pitkin, vaan, vaan niille, jotka todella tarvitsevat tätä tukea ja apua. Thank you, Mr. Janssen. Kiitos, edustaja Janssen. Sitoutumattomat kolme minuuttia. Kiitos. Ehm, Rouva puheenjohtaja, kehitys yhteistyön tarkoituksena on tietenkin parantaa sairauksia, mutta me tiedämme, että tästä saattaa syntyä myöskin ikään kuin uutta orjuutta, mikäli tukivälineitä käytetään väärin hyväksi. Eli että näitä tukirahoja käytetään tunneleiden kaivamiseen ja muihin järjettömiin toimiin. Miten aiotte varmistaa, ettei kehitysyhteistyövaroja käytetä väärin hyväksi? All we do in, uh, in uh, development kehitysyhteistyön puitteissa ja kontekstissa toimimme niin, että vältämme tuosta riippuvaisuutta vastaanottavissa maissa. Kestävät, tavoite, kestävät kehitystavoitteet ovatkin siksi tärkeitä. Meillä on konsensusta, meillä on muutossuunnitelmia. Kaikki, kaikki nämä välineet perustuvat kumppanuuteen, lahjoittajien ja avunsaajien välille. Me haluamme todella tehdä lopun tästä linkistä lahjoittajien ja hyvän tekeväisyyden ja edunsaajien välillä. Me todella haluaisimme, että meistä tulee kehityskumppaneita kehittyville maille. Tämä edellyttää myös panosta heidän puoleltaan parempaa resurssien hallinnointia ja resurssien lisäämistä. Se, se edellyttää myös parempaa valvontaa meidän taholtamme, kuinka he käyttävät, koskien sitä, kuinka he käyttävät kehitysmäärärahoja. Nämä ovat menettelyjä, jotka liittyvät toisiinsa, ja me todella aiomme lisätä tehokkuutta. Emme tule niinkään katsomaan, kuinka paljon panoksia annamme kehittyville maille, vaan pikemminkin sitoudumme yhä enemmän siihen, että kiinnitetään huomiota toiminnan laatuun ja tehokkuuteen, kun teemme yhteistyötä kumppaneidemme kanssa. Joten voin kyllä taata teille, että varojen käyttöä kyllä tullaan tarkkailemaan ja se tulee olemaan yksi aivan tärkeimmistä prioriteeteista. Madame Zaborska for the EP. Paljon kiitoksia kansanpuoleen nimissä kollega Zaborska. Mr. Mimitsa, dans... Paljon. Herra Mimitsa, kehitysyhteistyön välinettä koskevassa julkilausumassa komissio hyväksyi sen, että 20 prosenttia DCin eli kehitysyhteistyövälineen budjetista pitäisi um, suunnata perus sosiaalitoimiin ja keskeisten koulutuksen. Tämä horisontaalinen tavoite on hyvin tärkeä DV-valiokunnalle. Kuitenkin vähän aikaa sitten strategisen vuoropuhelun aikana komission jäsen Pibalks viittasi tähän 20 prosenttiin ja totesi, että se on suunnattu sosiaaliseen osallisuuteen ja inhimilliseen kehitykseen. Sehän on paljon laajempi konsepti. Hyvä komission jäsenehdokas, voisitteko selventää meille, kuinka Euroopan komissio tulee varmistamaan sen, että 20 prosenttia kehitysyhteistyövälineen budjetista tullaan kohdistamaan perustavalla olevaan sosiaali- toimiin ja keskiasteen koulutukseen. Kiitoksia. Thank you very much. Paljon kiitoksia tästä kysymyksestä. Keskustelu tästä sisällöstä, joka liittyy 20 prosenttiin ja sosiaalipalveluihin panostamisesta, se on keskustelu, jota komissio ja parlamentti ovat pidemmän aikaa käyneet myöskin täällä valiokunnassa. Ja minä toivon, että tätä keskustelua voidaan jatkaa tulevaisuudessakin. Jo alun alkaenkin parlamentti on selkeäsanaisesti todennut, että 20 prosenttia näistä sosiaalialan palveluista, niiden pitäisi olla peruspalveluita ja myöskin keskiasteen koulutus. Eli tähän tavoitteeseen voidaan kyllä päästä nykyisin varoin. Se ei ole mikään helppo tehtävä, mutta minä kyllä sitoudun siihen, että tätä, tämä asia huomioidaan ja jotta kehitysyhteistyöhön varatut varat, niin niistä 20 prosenttia ohjataan perussosiaalisiin palveluun, palveluihin ja keskiasteen koulutukseen. Silva Pereira for the... Sitten Silva Pereira, SNDR. Muito obrigado, senhor comissário. Kiitoksia, hyvä komission jäsen hyvä komission jäsen ehdokas. Minulla on kaksi kysymystä teille. Eh, queria perguntar-lhe que tipo de comissário o senhor Ensimmäinen kysymys saattaa tuntua teistä vähän omituiselta. Minkälainen komission jäsen te aiot, ole, ajattelette olevanne? Olemme puhuneet paljon johdonmukaisuudesta eri toimintapolitiikkojen välillä. Se on erittäin tärkeää, jotta kehityspolitiikka voi olla menestyksekästä. Haluaisin tietää, oletteko sitä mieltä, että mm, kun ajatellaan näitä koordinaatioja, mm, koordinaatiorakenteita ja sovittelumenettelyjä, joita komission sisällä on, niin olisiko tarpeellista, että tässä aiheessa meillä olisi poliittisesti vahva komissaari, joka on valmiina käymään niitä taisteluita, joita komission sisällä on tarpeen käydä? Oletteko te valmis olemaan tällainen komission jäsen? Sitten integraatiopolitiikasta tähän liittyy myös toimintapolitiikan johdonmukaisuus. Euroopan unionilla voi olla vain yhdennettyä siirtolaisuuspolitiikkaa, jos siihen otetaan mukaan yhteistyöpolitiikkaa alkuperämaiden kanssa. Haluaisinkin tietää, millä tavalla teidän kehitysyhteistyöpolitiikalla voidaan edesauttaa yhdennettyä siirtolaisuuspolitiikkaa, joka edesauttaa yhteistyötä alkuperämaiden kanssa. Thank you very much. Uh... Paljon kiitoksia koordinoitu tai johdonmukainen politiikka on komission puheenjohtajankin tavoitteena, mutta se ei tarkoita sitä, että komissaarit olisivat ikään kuin eri tasolla. Kyse on siitä, että joka ikinen komissaari voi esittää omia näkökulmia ja poliittisia prioriteettejaan. Ja niitä voidaan sitten koordinoida, jotta tulos olisi mahdollisimman johdonmukainen. Minä haluan olla poliittinen komissaari, enkä sellainen, joka vain hyväksyy jotain, jota varapuheenjohtajat tai muut komission jäsenet ehdottavat. Minä todellakin kannatan poliittista keskustelua kollegiossa ja komissaarien muodostamissa projektiryhmissä. Yksi parhaimmista kokemuksistani oli seuraava silloin, kun vastasin kuluttajapolitiikasta, niin minun piti tehdä yhteistyötä 12 muun komissaarin kanssa ja huomioida kuluttajien intressit mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, kun politiikkaa lähdettiin muuttamaan, jotta kuluttajia politiikka huomioitaisiin myöskin muissa politiikoissa. Joten tähän tukeutuen voin sanoa, että kehitysyhteistyö politiikassa on kyse koordinoinnista eikä niinkään eriasteisten komissaariryhmien muodostamisesta. Meidän täytyy kehittää tietenkin alkuun omaa siirtolaisuuspolitiikkaa Euroopan unionissa ja kansallisella tasolla, eli vastaanottopolitiikkaa. varmistaa, että laillinen maahanmuutto on selkeästi määritelty ja sitten katsottava, miten kansalliset järjestelmät voisivat olla tehokkaampia ja vastaanottokykyisempiä. Ja katsottava myöskin alkuperämaissa olevaa tilannetta. Vain ainoastaan sillä tavalla voimme linkittää siirtolaisuuspolitiikan ja kehitysyhteistyöpolitiikan ja sitä kautta taas vähentää Eurooppaan kohdistuvaa laittoman maahanmuuton painetta. Kiitoksia. For the ECR group. Kiitoksia sitten herra Luke, ECR-ryhmä. Ich möchte Ihnen ähm, jetzt eine Frage niin haluaisin esittää teille seuraavanlaisen kysymyksen. Se liittyy maihin, joissa tulotaso on keskivertoa. Kuluneen 10-15 vuoden aikana on havaittu vahvaa talouskasvua ja monet maat ovat päässeet kehitysmaa-asteesta ulos Eli 17 maata ei nauti enää kehitysyhteistyön tarjoamista eduista, vaan heille tarjotut edut pienenevät pienenemistään, mutta silti kyseisissä maissa köyhyys on vieläkin vallitseva. Maailmanpankin tekemä tutkimus osoittaa, että 73 prosenttia maailman köyhistä asuvat maissa, joissa tulotaso on keskivertoa. Ja jos kyseiset maat eivät voi enää nauttia kahdenkeskisestä kehitysyhteistyöohjelmista, niin miten aiotte varmistaa, että näille köyhille maille tukea voidaan ohjata? Tarkoituksenahan on taistella myöskin köyhyyttä vastaan, mutta mitä tulee näihin keskitulotason omivi, omaaviin maihin, niin jätetäänkö he, heidät sitten oman onnensa nojaan vai onko olemassa jonkinlaisia avustusmahdollisuuksia tarjolla? Yes, thank you. Kiitoksia. Tämä eriyttämisajatus oli mukana muutossuunnitelmassa. Tällainen ähm, portaittainen lähestymistapa on käytössä ähm, alha, pienituloisesta maista kuljettaessa kohti keskitason maita. Ja meillä on näitä kahdenvälisiä suunnitelmia näitä keskitasomaita varten. On myös tilanteita, joissa muita kuin taloudellisia ja kasvukriteerejä otetaan mukaan voittuvissa maissa. Voidaan käyttää muita kriteerejä, kun tarvitaan apua paremman hallinnon kehittämiseen – exceptional uh, prolongation of... Siksi voidaan poikkeuksellisesti pidentää tukiohjelmia niin, että samalla myös kuullaan Euroopan ja Tämä pätee viittä Etelä-Amerikan ja Eteläisen Afrikan maita, joten ei ole mitenkään selkeä leikkauslinjaa, missä vaiheessa on tällaisia porastettuja maita. On tärkeää, että nämä maat pystyvät paremmin huolehtimaan omasta kehityksestään kuin vähiten kehittyneet maat. Ja näin ollen ohjelmamme on suunnattu suoremmin juuri niille maille, joissa sitä eniten tarvitaan ja joissa muutoksia helpoiten saadaan äh, aikaan. Keskitason maat voivat myös osallistua alueellisiin ja aihekohtaisiin ohjelmiin, erityisesti koskien ihmisoikeus- ja demokratiaohjelmia. Ja ne ovat myös osa tätä uutta kumppanuusvälinettä, jossa rakennetaan erityyppisiä kumppanuussuhteita tämän tyyppisten nousevien lahjoittajamaiden kanssa. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Görens Alderman nimissä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin palata tähän hyvään hallintoon. <laughs> Kansainvälisen kansainvälinen konferenssi käsittelee tätä tilannetta vuonna 2015 jälkeen. Olemme aina puoltaneet sitä, että Euroopan unioni on tärkein lahjoittaja maailmassa – ja on tärkeää, että unioni olisi riittävän kunnianhimoinen. Nyt haluaisin tietää, kuka johtaa tanssia ensinnäkin komission sisällä ja sitten oletteko te se, joka johtaa tanssia kansainvälisillä foorumeilla? Haluaisin, että teidän kanssanne Euroopan kaihoitusyhteistyö politiikalla olisi kasvot sekä sisällä että ulospäin. Tässä kysymykseni ja samalla pelkoni. Voitteko rauhoittaa minua? Thank you, thank you very much. Paljon kiitoksia. Kehitysyhteistyöpolitiikan konsepti, jonka mukaan tulisi taistella köyhyyttä vastaan – kestävän ja osallistavan toiminnan yhteydessä nostaa esille lukuisia kysymyksiä, jotka liittyvät tähän kokonaiskuvaan, eli mitä komissio ja jäsenvaltiot tekevät kehitysyhteistyössä. Minä jo kerroin komission roolista, eli komissaarina minä haluaisin varmistaa, että me koordinoimme työtämme, eli avunantajien antamaa tukea. Ei ainoastaan siinä, että päästään tähän 0,7 prosentin tavoitetasoon seuraavan kestävän kehityksen tavoitekauden aikana, vaan että koordinoidaan myöskin itse suunnitelmatyötä. työtä jäsenvaltioiden kesken. Mitä tulee yleisesti komission harjoittamaan politiikkaan, niin johdonmukaisuus on keskeisellä sijalla silloin, kun kestävän kehityksen tavoitteita lähdetään tavoittelemaan. Tällä saralla yksi komissaari kehitysyhteistyöpolitiikasta vastaava komissaari ei voi toimia yksin ainoana toimijana. Me yritämme panostaa tähän koordinoivaan ratkaisumalliin, ei ainoastaan yhteistyössä niiden komissaarien kanssa, jotka ovat mukana toiminnassa, vaan huomioimme myöskin energia- ja ympäristö, ilmastonmuutos ja maatalousasioista vastaavat komissaarit – Eli näin voidaan varmistaa, että Euroopan unionin kehitysyhteistyöpolitiikka on paremmin koordinoitua. Kiitoksia sitten Guerremasta Sanchez Caldente. <clears throat> Kiitos rouva puheenjohtaja. Teidän ehdokkaanne, kuten teidän sanoi, että on suuri huolenaihe tästä blending-agestasta ja kuinka se tulee vaikuttamaan kehitysmaihin. Edustajanne sitoutui siihen, että lähdetään kasvattamaan parlamentin valkutusvaltaisessa blending-prosessissa, mutta kuitenkaan mikään ei ole parantanut. Komissio haluaa olla läpinäkyvä ja haluaa, että ei ole mitään epäselvää, mutta ei nyt ole kuitenkaan tullut tästä mitään konkreettista. Control puede mejorar. Tämä sekarahoitus, miten te aiotte toimia tässä avoimesti siten, että, että voitaisiin korostaa, mitkä ovat ne hankkeet, jotka ovat tällä hetkellä pöydällä ja miten parlamentti voi itse arvioida osallistumaan näihin kehitystavoitteisiin, siihen vaikutuksiin ja kun puhutaan yhteyksistä kansalaisyhteiskuntaan, ympäristökysymyksiin ja julkisiin hankintoihin. Thank you very much indeed. Blending is Kiitoksia, kiitoksia tästä sekarahoituksesta. Meinaisin sanoa vaihto, vapaaehtoinen, tai se on oikeastaan täydentävä tapa lisätä rahoituskapasiteettia lahjoittajien puolelta, niin että päästäisiin suurempiin lukuihin kuin julkisen kehitysavun avulla. Meidän roolissamme ei ole pelkästään tällainen kompensointi tai, tai se, että, että tuotaisiin lisää sekä rahoitusta tälle alalle niin, että voitaisiin kompensoida selkeästi puuttuvaa virallista kehitysapua. Mutta kyllä minusta tuntuu siltä, että sekarahoitus, jossa virallisen tukeen lisätään näitä pankkien ja muiden tahojen lainoja, niin kyllä tällaista tarvitaan silloin, kun Euroopan unionin tuolla voidaan saada merkittävää toimintaa aikaan, kun näin saadaan lainoja myönnettyksi, kun muussa tapauksessa ilman, näitä, ilman rahoitusta niitä ei olisi voinut myöntää puhutaan yli 25-kertaista vipuvaikutuksesta tämän sekarahoituksen kohdalla. Enkä nyt tarkoita, että erityisesti tukisin More banking money to be... että tukisin jotenkin pankin voittoja. Tässä me tarvitsemme lisää pankkeihin kohdistuvia toimia koskien korkotasoja, joiden olisi oltava mahdollisimman alhaisia. Olen kyllä valmis myöntämään, että tässä tarvitaan voimakkaita valvontamenetelmiä. Ja voisin ottaa tämän mukaan epäviralliseen vuoropuheluun niin, että voitaisiin tällä alalla pohtia, kuinka parannetaan parlamentaarista valvontaa, koskien todella tätä sekarahoitusta. Anna next speak. No niin, hyvät kollegat, olemme puolessa välissä. Seuraavana Sargentinin vihreille. Let's talk a bit. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Mitä tulee yritysten vastuuseen, sosiaalisen vastuuseen, yhteiskunnallisen vastuuseen, on olemassa ehdotus konfliktialueen mineraaleihin liittyen. Kauppapolitiikasta vastaava komissaari tämä luonnosteli. Kyse on vapaaehtoisesta sääntelyjärjestelmästä. Ja nyt kysyisinkin teiltä, miten aiotte varmistaa sen, että kyseinen ehdotus vaikuttaa käytännön päivittäisessä elämässä? Eli että se muuttaisi tilannetta niillä alueilla, kuten Kongon demokraattisessa tasavallassa, jossa tällaisia konfliktimineraaleja louhitaan. DG DEFCO ja kehitysyhteistyöpolitiikasta vastaava komissaari on aikaisemmin tehnyt huonoa työtä eikä ole tehnyt minkäänlaisia ehdotuksia lisätoimenpiteistä. Ja minä toivoisin, että te puuttuisitte tilanteeseen ja miten aiotte varmistaa sen, että tästä paketista tulisi todellakin uskottava? I recognize the... Ymmärrän toki, miten tärkeästä seikasta on kyse. Eli yhtäältä pitäisi helpottaa kaupankäyntiä ja hyödyntää kehitysmaiden resursseja, mutta samalla myöskin kitkien terroristi- tai sotilasjärjestöjen laittonta toimintaa. Konfliktin mineraalit aiheena on tietenkin lähestymistavassamme keskeisellä sijalla ja komissio on ehdottanut tällaista vapaaehtoista sääntelyjärjestelmää tai itse sertifiointijärjestelmää, jota yritykset noudattaisivat silloin, kun mineraalia tuodaan. Parlamentti ja neuvosto tästä päättävät loppupeleissä tekstistä löytyy myöskin tarkastuslauseke, eli kolme vuotta tämän vapaaehtoisen järjestelmän voimaan astumisesta Euroopan komissio tulee tarkastelemaan tilannetta ja arvioimaan, vaikuttaako tällainen vapaaehtoinen järjestelmä toivotulla tavalla tilanteeseen. Eli tässä vaiheessa toivoisin, että me voisimme antaa tälle käytössä olevalle järjestelmälle mahdollisuuden ja arvioida sitten jälkeenpäin, toimiiko se toivotulla tavalla. Ymmärrän toki, että että teksti on jo olemassa, mutta meidän täytyy täydentää sitä vielä siten, että yhä useammat yritykset saadaan mukaan tähän vapaaehtoiseen järjestelmään. Ja meidän täytyy tarkkaan seurata tilannetta, eli ettemme vasta kolmen vuoden päästä ryhdy pohtimaan tilannetta, vaan että tilanteen kehittymistä seurataan jatkuvasti. EFTD. E Kiitoksia sitten EFDDn Gill. Arguably one of the most important issues Siirtolaisuus on varmasti maailmassa yksi tärkeimmistä asioista. Kollegaamme Etelä-Euroopasta, kuten maltalaiset kollegat, ovat massiivisen siirtolaisuuden aallon alla. Myös Kaleen kaupungissa ja omassa kaupungissa ne ollaan hyvin vihaisia. Tämän tyyppi eurooppalainen politiikka luo työntövaikutuksia, joka ajaa ihmisiä omista maistaan ja etu, etuudet taas houkuttelevat heitä tulemaan. 2008 EU myönsi, että, että voidaan hyödyntää Afrikalan puutavaraa, mineraaleja, kalastuksia ja voidaan vielä näin siis todella kaikkia afrikkalaisia resursseja hyödyntää. Juncker on nyt tässä vedonnut uuteen alkuun. Hyväksyttekö sen, että EUn Afrikka-politiikka on tuhonnut olosuhteet sellais, äh, kunnolliselle taloudelliselle elämälle, joka ajaa ihmisiä pois omista maistaan, niin että Afrikka ansaitsee uuden alun, uuden lähestymistavan, reilun kaupan ja merkittävää tukea. Ai. Thank you very much indeed. I... Oikein paljon kiitoksia. En todellakaan voi yhtyä tähän kuvaukseen siihen liittyen, mikä on Euroopan unionin rooli ja toimintamme vaikutus Afrikassa. Me toimimme kumppanuuden kehittämisen pohjalta huomioiden olemassa olevat resurssit eri maissa – ja se, että näitä varoja käytetään heidän toimestaan eikä eurooppalaisten yritysten toimestaan hyväksi. Tietenkin menneisyydessä, varhaisessa menneisyydessäkin on varmaankin tapahtunut jotain sellaista, mikä sopisi tähän teidän esittämäänne kuvaukseen. ja että sitä kautta on syntynyt näitä maahanmuuttovirtoja Afrikasta Eurooppaan. Mutta mielestäni tämä ei ole aivan täysin perusteltua, sillä vain ja nostan 20 prosenttia Afrikasta lähtevistä pakolaisista suuntaavat kohti Eurooppaa. 80 prosenttia jää omaan maahan tai siirtyy vain ainoastaan naapurimaihin tai muualle Afrikaan ja haluaisin korostaa, että Tietenkin laittomalla maahanmuutolla on negatiivisia vaikutuksia, mutta minun tarkoituksenani ei ole lähteä äh, rakentamaan muureja unionin rajoille, vaan poistamaan rajoja Afrikan maiden väliltä, jotta voidaan varmistaa, että yhteiskunta voi kukoistaa, talous lähteä kasvuun ja taloudellista ja sosiaalista tilannetta voitaisiin lähteä kehittämään, jotta maastamuutto tapahtuisi vain ainoastaan pakon sanelemissa tilanteissa. Minä todellakin haluan tehdä yhteistyötä maahanmuuttoasioista vastaavan komission jäsenen kanssa, jotta eurooppalainen juridisen maahanmuuton tilanne parinisi ja että taloudelliset ja sosiaaliset olosuhteet Afrikassa kehittyisivät. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitoksia. Pyydän teitä pitämään kiinni puheajoistanne. Olemme jäämässä jälkeen. Sitten Salvini, sitoutumattomat. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Työttömyys on suuri ongelma laillisen siirtolaisuuden huolen huolta tärkeämpänä pidän työttömyyttä. Siirtolaisuudesta olisi parempi, että auttaisimme näitä ihmisiä heidän kodissaan, mieluummin Pohjois-Afrikassa kuin tuolla Välimerellä eri toimien kautta. Tästä olemme yhtä mieltä. Miten aiotte varmistaa, että oikeastaan autamme näitä henkilöitä? Viittaan tässä vapakauppasopimukseen Marokon kanssa koskien vihanneksia ja kalastusta teemme hallaa Euroopan tuottajille, koska nämä tuotteet tulevat halvalla hinnalla pöydillemme, mutta emme samalla myöskään auta Marokon pienyrittäjiä, koska annamme varoja suurille eh, ranskalaisille ja espanjalaisille yrityksille ja sitten he ottavat eh, Euroopan rahat mukaansa ja lähtevät tekemään tiliä Marokkoon. Emme haluaisi todella toimia niin, että teemme hallaa sekä, sekä Euroopassa että eh, Pohjois-Afrikassa pienen maanviljelijöille. Thank you very much. All our development... Paljon kiitoksia kaikki toivemme kehitysyhteistyöpolitiikan tiimoilta ovat luotetaan sellaisia, että yritetään kehittää vastaanottavaa maiden taloudellista ja sosiaalista tilannetta. Eli jos puhutaan kalastussopimuksista, niin yhteinen kalastuspolitiikkamme on muuttunut aika radikaalistikin eurooppalaiset alukset voivat kalastaa kehitysmaiden aluevesillä, mutta se edellyttää sitä, että sitä kautta tuetaan rannikkoalueiden tilannetta ja paikallisten kalastajien tilannetta ja kehitysyhteistyö paranisi entisestään. Tämä pätee myöskin siihen, miten yksityinen sektori huomioidaan kehitysyhteistyössä. Meidän toimintamme, meidän ohjelmamme kautta ei tueta tai helpoteta tai rahoiteta suurten eurooppalaisten yritysten toimintaa jotta he voisivat hyötyä kehitysyhteistyöpolitiikan tarjoamista hyödyistä. Me haluamme, että kehitysyhteistyö politiikan ei pitäisi hyödyttää suuria eurooppalaisia yrityksiä silloin, kun ne toimivat kehitysmaissa. Me haluamme, että nämä yritykset itse panostavat kohdemaiden kehitykseen. Tarkoituksena on, olisi tehdä juuri näiden kohdemaiden pienkalastajien ja muiden kanssa lähempää yhteistyötä. Kiitoksia sitten herra Venta, EPV. Handel minerałów, kamieni szlachetnych i innych surowców odegrał kluczową... Oikein paljon kiitoks. ...konfliktów na świecie. Głównie to Republika Konga, Zimbabwe, Afganistan, Birma, Środkowa Afryka czy Kolumbia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 te olette viitanneet usein siihen, kuinka puhutaan näistä raaka-aineista, mikä on lainsäädännön kontrolli ja miten te aiotte valvoa näiden raaka-aineiden hankintaa ja toimitusta eteenpäin. Whenever it comes to corruption, kun kyseessä on korruptio, rahanpesu ja muun tyyppinen EU-kehitysvarojen väärinkäyttö kehittyvissä maissa tai, tai väärinkäyttö omien varojen kanssa, varojen, jotka olisi kohdennettu kehitykseen, niin tämähän on toki tärkeä osa rooliamme ja Ne on, ja tällaista toimintaa on pyrittävä estämään. Meillä on poliittista vuoropuhelua näiden maiden kanssa. Meillä on myös muun tyyppistä vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on tällaisen toiminnan estäminen. Pyrimme myös toimimaan niin, että kauppa olisi kestävämpää ja haluaisimme helpottaa kauppavirtoja näihin maihin niin, että lisättäisiin näiden maiden kehitysresursseja kaiken kaikkiaan, niin haluamme leikata tämän yhteyden laittoman rahoituksen käytössä, kun laitonta rahoitustahan tulee erilaista laittomasta kaupasta, puutavaraa, timanttia, mineraali, kaupasta ja muista luonnonvarojen hyödyntämisestä kehittyvissä maissa. Meillä on jo useita aloitteita olemassa ja meillä on valvonta, vuoropuhelua ja ohjelmia, jotka joiden kautta valvotaan sitä, kuinka tehokkaasti varoja käytetään ja, ja erotetaan toisistaan nämä kaupan helmottamiset ja, ja laittomista lähteistä tulevien varojen käyttöä. Ja jatkossakin tulemme näin tekemään. Tulemme keskittymään voimakkaasti valvontaan ja laittoman toiminnan estämiseen. Developing countries. Thank you, Madam Schlein for the Socialist and Democrat Group. Yksi Schlein, SND-ryhmä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvän komission jäsenehdokas. Veronkierto, pankkisalaisuus ovat globaaleja ongelmia, niihin on puututtava sellaisena rahoituksen menetys koskee erityisesti kehitysmaita, joissa näistä tuloista on, tulee merkittävä osa varoista ja monikansalliset yhtiöt helposti voivat kiertää verotusta. Nämä varat olisivat kuitenkin keskeisiä varoja. Oletteko yhtä mieltä siitä, että olisi purauduttava tähän ongelmaan? Näin voitaisiin parantaa toimia. Kuinka aiotte sitoutua tähän asian? Lisäksi suuri osa kehitysmaista ovat poissuljettuja verotussopimuksissa, kuten ne, joita, joita käydään G20 ja, ja, ja, ja, ja OECD-ympyröissä. oletteko, oletteko yhtä mieltä siitä, että päätösmenettelyn olisi otettava myös nämä kehittyvät maat, kun maailmanlaajuisesti verotusasioita käsitellään? Thank you very much. I fully agree with... Paljon kiitoksia olen täysin samaa mieltä. Veronkierto ja veronkantojärjestelmät ovat tärkeitä kysymyksiä, ei ainoastaan kehitysmaissa, vaan myöskin Euroopassa, mutta silloin kun puhutaan siitä, miten kehitysmaat voivat toimia täysimääräisesti kumppaneinaan ja kehittää, kehittämään itse omia toimintamahdollisuuksiaan kehitysyhteistyötavoitteiden rahoittamiseksi, niin minä kyllä kannatan sitä, että kansallisella, kansainvälisellä tasolla, eli EUn tasolla ja YKn tasolla sovellettaisiin samoja malleja, eli että neuvotteluihin osallistuisivat myöskin itse kehitysmaat, jotta hekin voisivat kertoa, mitä ovat mieltä siitä, miten veronkiertoon voitaisiin puuttua. Unionin ohjelmat, joiden tarkoituksena on lisätä vastaanottajien maiden kapasiteettia ja kehittää hyvää hallinnointia, niin niissä täytyy keskittyä juuri veronkiertoon liittyen tyyppisiin kysymyksiin ja valvontajärjestelmässä me pitäisi keskittyä myöskin näihin. Ja me kaipaamme silloin myöskin konkreettisia toimia, joita tarjotaan sitten kehitysmaille. Mr. Luke from the ECR. Kiitos sitten Luke ECR, te teettekin rankasti töitä tänä iltana. Kaksi kysymystä politiikan aloihin liittyen. Eli millä saroilla unionin politiikalla voi olla haitallisia vaikutuksia? Eli kauppapolitiikka, kun maataloustuotteet ovat suojattuja ja nyt kysyisinkin aivan pelkistetysti, että oletteko sitä mieltä, että eurooppalaiset maatalousmarkkinat pitäisi vapakauppasopimusten kautta avata, jotta me voisimme tukea kehitysmaita. Toisaalta taas Eurooppalaisen investointipankin toiminta, sillä on keskeinen rooli silloin, kun tehdään yhteistyötä kehitys, kehitysmaiden kanssa. Oletteko sitä mieltä, että Euroopan investointipankin pitäisi luotottaa toimintaa ja rahoittaa ohjelmia kehitysmaissa, vai pelkäättekö pikemminkin sitä, että sitä kautta syntyisi rahoitusinfrastruktuuri, joka estäisi kansallisten järjestelmien kehittymistä, koska tiellä ovat nämä Euroopan investointipankin kehittävät omat järjestelmät? uh... When it comes to free trade arrangements or... Vapaakauppajärjestelyistä ja markkinoille pääsyyn liittyvistä asioista aloitimme Lomeen-sopimuksella. Se antoi yksipuoliset markkinoille pääsyoikeudet ja tullittoman pääsyn EU-markkinoille. Se ei sopinut yhteen kehittyvien VTO-järjestelyjen kanssa ja siksi meidän oli palettava kahdenvälisiin vapaakauppasopimuksiin ja, ja näillä sitten avattiin Euroopan markkina täysin näiden kehittyvien maiden tuotteille ja, ja päinvastoin he, nämä markkinat avattiin eurooppalaisille tuotteille. Tämä prosessi on jo pitkällä. meillä ei ole aina täysin symmetrinen lähestymistapa sinne mielessä, kuinka paljon ottan huomioon se, että Euroopan markkinat avataan hyvin varhaisessa vaiheessa kehitysmaiden tuotteille, mutta kehitysmaissa on pidempi siirtymäaika ennen kuin eurooppalaiset tuotteet pääsevät tullittomasti näille markkinoille. Aiomme jatkaa samoilla linjoilla, mutta tuomme lisää kehitysnäkökohtia kumppanuussopimuksiin ja vapakauppasopimuksiin, joita neuvottelemme Afrikan maiden kanssa. Investointipankkitoiminnasta, Euroopan investointipankista olen yhtä mieltä siinä, että meidän on säilytettävä läsnäolo näissä hankkeissa kehittyvissä maissa, mutta on aina muistettava, että kyseessä on investointipankki, ei, ei kehityspankki. Meidän on siis löydettävä asianmukaiset toimintatavat ja sopivat hankkeet näiden mm, investointipankkien toiminnalle kehittyvissä maissa. Pagazautundua. Kiitoksia sitten Rova Pagazautundua. Alde. Buenas noches y bienvenidos. Hyvää iltaa. Tervetuloa, herra Mimisari. Poistuva komissori sanoi, että yhteistyöntekijöiden turvallisuus on tällä hetkellä erittäin vaaranalaista. Ja nyt olemme, se oli 2011-2013. Humanitaarisia työntekijöitä on kuollut hyvin paljon maailmalla. Ne ovat yhteistyöntekijöitä Gaasan alueella muun muassa. Ovat myö, myös Sierra Leoneissa, Liberissa, Guineassa, Pakistanissa on kuollut myös yhteistyötekijöitä kiireellisyys on tärkeää humanitaarisissa kysyissä, mutta tämä on todella ollut syytä myös sen takia, että terroristit ovat kasvattaneet riskitekijää. Yhteistyötekijät ovat yhä enemmän riskialtioita. Erilaiset kansainväliset järjestöt vaativat parempaa suojelua, jota voisimme rahoittaa EU-sta. Ei mitään eufemismia. Minä haluaisin, että puhuisitte tehokkuudesta ja yhteneväisyydestä. Se vaikuttaa, vaikuttaa siltä, että pidätte näistä sanoista, että puhutte myönteisistä normeista kansainvälisessä yhteistyössä. Mihin toimenpiteisiin täyttä ryhtyä, että voitte taadella tehokkaasti taata yhteistyötekijöiden turvallisuuden kansainvälisissä tehtävissä? Ja uskotteko, että pitäisi todella luoda tämmöinen eurooppalaisen humanitaarisen yhteistyöntekijän statusasema? Thank you. Thank you very much. Kiitoksia. Olen aivan yhtä mieltä siitä, että tukityöntekijöiden äh, suojelu on erittäin tärkeää ja heidän terveytensä suojeleminen myös. Näiden asioiden pitää olla todella korkealla prioriteettina operatiivisessa toiminnassa, kun ohjelmoimme toimiamme ja kun tuemme kehittyviä maita. Toistaiseksi nämä eri sopimuspuolet, kansalaisjärjestöt, paikallisviranomaiset tai jäsenvaltioiden virastot huolehtivat näistä varasuunnitelmista, kriisinhallintasuunnitelmista ja Euroopan unionia antaa tällaiset tärkeimmät kriteerit, turvallisuus, kriteerejä varten näissä toimissa ja rahoitamme myös esimerkiksi kansalaisjärjestöjen ja muiden evakuaation näissä ohjelmissa. Minä haluaisin lisätä huomiota ja operatiivista kapasiteettia. Olkoon sitten kyseessä kansalaisjärjestöt tai paikallisjärjestöt. Olisi tärkeää lisätä näiden tahojen riskihallinta kapasiteettia. Meidän pitäisi olla myös valmiita käsittelemään näitä asioita myös rahoituspuolelta ja lahjoittajien koordinaation puolelta. Mr. Chrysogonos from the GUE Group and again. Kiitoksia sitten GUE-ryhmästä Chrysogonos ja hän istuu täällä teidän takananne. Επιτροπέ, το μέσο ημερήσιο εισόδημα καθενός ανθρώπου από το πλουσιότερο Kiitoksia arvoisa komissaari ehdokas. Yksi pilkku yksi prosenttia rikkaimpien tuloista vastaa köyhimpien vuosipalkkaa, eli useat joutuvat elämään alle euron päivä palkalla. Monet ovat kärsineet myöskin siitä, että ohjelmia, komission ohjelmia ei ole voitu toteuttaa. Täällä on viitattu myöskin perusoikeuskirjaan, puhutaan solidaarisuudesta ja yhdenvertaisuudesta. Ja nyt kysyisinkin teiltä, että mitä aiotte tehdä, jotta kehitysyhteistyöpolitiikka ja ulkosuhteiden kautta voidaan varmistaa, että varat jaetaan maailmanlaajuisesti tasa-arvoisemmin. Yes, indeed. Uh, the universality of the... Niin, näiden kestävien kehitystavoitteiden yleismaailmallisuushan merkitsee itse asiassa sitä, että meidän tavoitteenamme on vähentää ja juuria köyhyyttä samoin samalla tavalla kehittyvissä maissa kuin myös Euroopassa. Tällainen yleismaailmallinen lähestymistapa auttaa meitä myös kehittämään solidaarisuuskäsitteitä kehitysapupolitiikassa ja näin sanotaan myös perussopimuksien säädöksissä. Nämä säännökset hän todella ohjaavat kehitysapupolitiikkaa yhteistyöpolitiikkaa, jota me komissiossa sitten käsittelemme. Haluaisin toiminnassani keskittyä siihen, että, täyd- että olemassa olevat asiakirjat täytäntöön pannaan täysimääräisesti. Meillä on tämä eurooppalainen kehitysyhteistyökonsensus ja muutossuunnitelma, jossa on jo vahvistettu selkeät kriteerit eh, koskien sitä, että apua on eriytettävä, eli apua ei suunnata näille maille, jo, joilla on jo omakin kapasiteettia puuttua köyhyyden vähentämiseen omissa maissa, vaan kanavoidaan apua loppuu vain muutamille sektoreille ja niille, kaikkein köyhimmille maille ja niille maille nimenomaan, joissa muutosmahdollisuuksia on. Tulemme keskittymään toimissamme todella köyhyyden juurumiseen siellä, missä köyhyys on kaikkein räikeintä. Thank you, Madam Hautala. For... Seuraava Hautala, vihreä. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Kuultuani keskustelua maahanmuutosta ja kehitysyhteistyöstä, niin olen edelleenkin huolissani, sillä muistan Junckerin lähettämästä kirjelmästä teidän suuntaanne. Teille on annettu tehtäväksi kehittää toimivat järjestelmät laittoman maahanmuuton kitkemiseksi. siihen ei voida ohjata ODA-rahaa, virallista kehitysyhteistyöön varattua rahaa. Nyt kysyisin teiltä, että sitoudutteko siihen, että ODA-rahaa ei käytetä laittomien maahanmuuttovirtojen hallinnointiin? Minulla on vielä 15 sekuntia. Aika vähän on puhuttu naisten roolista kehitysyhteistyössä. Miten aiotte varmistaa tämän aspektin huomioiminen kunnolla tässä teidän ja meidän kehitysyhteistyösuunnitelmassamme? Development policy. Kehitysyhteistyö, politiikka ja yhteistyö on politiikka, jolla voidaan tukea laitonta, laittomia siirtolaisuusvirtoja ja vähentää siirtolaisuus, vertapaineita, jotka kohdistuvat Eurooppaan tässä tapauksessa niin, että rakennetaan talouksia ja yhteiskuntia, äh, jotka olisivat osallistavia ja suotuisia näille siirtolaisille itselleen, että he voisivat jäädä omiin maihinsa ja edesauttaa omien maiden kasvua. Minun käsitykseni on selkeästi sellainen, että kehitysyhteistyövaroja tai toimia ei pitäisi suoraan keskittää niin sanotusti muurien rakentamiseen, jolla torjutaan laitonta maahanmuuttoa, vaan pikemminkin parantaa olosuhteita – alkuperämaissa niin, että näistä henkilöistä voi tulla omien maineensa rakentajia, joten tässä yhteydessä mielestäni kehitysyhteistyöpolitiikkaan paras panos olisi se, että ennalta, ei niinkään ennaltaehkäistäisi näitä virtoja, vaan pyrittäisiin toimimaan hyvin kornoidusti ja johdonmukaisesti siirtolaisuuspolitiikan ja Euroopan unionin maahanottopolitiikkojen kanssa. Ja tehtäisiin yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa niin, että voitaisiin ennaltaehkäistä laitonta maahanmuuttoa ja helpottaa laillista maahanmuuttoa Euroopassa. All the time that Taisin jo käyttää kaiken aikani. Jos sinulla on, teillä vielä viisi minuuttia lopussa aikaa, jos et nyt ehdi kaikkien eh, vastata. Sitten EFDD Gil. Kiitoksia. Monet sanovat, että EPA-sopimukset, joita EU tekee tai solmii köyhien maiden kanssa ovat turhia. On jopa sanottu, että nämä EPA-sopimukset ovat epätasapainoisia. Euroopalla on pääsy markkinoille, joiden kautta sitten paikalliset markkinat hajoavat. Ja paikallisilla ei ole mahdollisuutta tuoda omia tuotteitaan unionin markkinoille. He voivat kuitenkin myydä Euroopalle tuotteita, joita eivät itse tuota, kuten high-end elektroniikkaa ja satelliitti, satelliitte, satelliitteihin varattuja komponentteja. Monissa köyhimmissä maissa ihmiset joutuvat epäsuotuissaan kilpailun kohteeksi, koska EU-tuottajat saavat paljon tukea toiminnalleen. Mitä mieltä olette tällaisen järjestelmän oikeudenmukaisuudesta? Öö. Oikein paljon kiitoksia. Mitä tulee taloudellisiin kumppanuussopimuksiin? Niistä neuvoteltiin monen komissaarin muodostamassa neuvotteluryhmässä. Mukana oli myöskin kauppakomissaari Minun tehtävänäni olisi varmistaa, että kehitysyhteistyöaspekti korostuisi kauppapoliittisissa sopimuksissa. Ei riitä, että neuvottelemme ja sovimme mahdollisimman laajasta markkinoille pääsystä kehitysmaissa, vaan meidän täytyy olla tietoisia siitä tosiseikasta, että vientituotteiden määrä olisi rajallinen, koska niitä ei voida laisinkaan tuottaa, tai ne eivät ole teknisten tai eläinterveydellisten eurooppalaisten standardien mukaisia. EPA-sopimukset eivät tätä periaatetta voi vesittää. Eli olen samaa mieltä, että kauppa- ja kehitysyhteistyöpolitiikka pitää paremmin linkittää toisiinsa vapaakauppasopimuksia neuvoteltaessa. Tässä vaiheessa neuvottelut eivät ole vielä loppumetreillä. Me olemme vielä vaiheessa sen suhteen ja minä olisin näissä neuvotteluissa keskeisessä koordinoivassa tehtävässä. Kiitos paljon, rouva puheenjohtaja. Tervetuloa, herra Mimika. Tulevaisuudessa, tulevaisuus tarkoittaa sitä, että kaikki Kaikkien pitää osallistua kestävään kehitykseen. Yksityinen sektori on keskeinen tekijä. Minä haluan tässä muistuttaa, että meidän täytyy toimia aina sitä, että taistelemme köyhyyttä vastaan. Se on meidän keskeinen tavoitteemme parantaa ihmisoikeuksia ja taloudellista oikeudenmukaisuutta. Ja minä haluaisinkin tietää, arvoisa ehdokas, kuinka te aiotte kannustaa tulevaa komissiota yhteistyössä yksityisen sektorin kanssa ja kehitysmaiden edustajien kanssa, jotta politiikka olisi tehokkaampaa. Minkälaisiin poliittisiin toimenpiteisiin ryhdytään, jotta saadaan yksityinen sektori myös mukaan, PK-sektori todella mukaan tähän, että voidaan todella parantaa niiden yhteisöjen elämään, jonne nämä tehtävät sijoittuvat. Voidaan parantaa paikallisyrittäjyyttä ja paikallistoimijuutta, erityisesti naisen, naisten asemaa. Ja ihan vielä, vielä nopea kysymys, nopeasti kysymys maahanmuutosta se suhteessa kehitysyhteistyöhön. Arvoisa ehdokas, miten te aiotte ottaa, miten te aiotte kitkeä pois tämän ongelman, ettei tämä tulisi liian massiiviseksi, koska meidän täytyy poistaa köyhyys, lahjonta ja myös terrorismi. Miten te, miten te kytkette nämä kaikki? kaikki uh, Thank you, thank you very much. Oikein paljon kiitoksia tähän kysymyksen toiseen osaan liittyen. Toteaisin seuraavaa Tietenkin tässä voisin lähteä toistamaan, mitä olen sanonut maahanmuuttopolitiikkaan liittyen, mutta yleisesti ottaen ja huomioiden eurooppalaisen kehitysyhteistyöpolitiikan vaikutus, joka on muutossuunnitelmassa ja kestävän kehityksen tavoitteessa mukana, niin tässä suunnitelmassa huomioidaan juuri paikallistason taloudellinen, sosiaalinen, yhteiskunnallinen tilanne, jotta sieltä päin ihmiset eivät lähde liikkumaan muiden maiden suuntaan. Näin kestävän kehityksen tavoitteet voidaan linkittää maahanmuuttoon. Ja sitten tähän ensimmäiseen kysymykseen niitä oikeastaan kysymyksen ensimmäiseen osaan. Privada, private. Miten yksityinen sektori saadaan mukaan? Try to, to, to explain that, that... Niin. Yksityisen sektorin rooli on mielestämme keskeinen tässä kokonaiskuvassa sekä rahoituksellisesti investointitoiminnassa, mutta myöskin silloin, kun yritykset siirtyvät kehitysmaihin. Eli me kannatamme yksityisen sektorin mukaan tuloa edellyttäen, että ne kunnioittavat kestävän kehityksen tavoitteita ja komission esittämiä ohjelmia niiden sisältöä, mikäli ne todellakin omalta osaltaan vaikuttavat ohjelmien toteutukseen. Kiitoksia. Kiitoksia sitten SND-ryhmä Frunzulika. Thank you very much. Um, Commissioner Kiitoksia hyvä komission jäsenehdokas. Kysymykseni liittyy ilmastonmuutokseen, joka vaikuttaa meihin kaikkiin, riippumatta siitä, missä me olemme tai asumme. Vuosi 2015 tulee olemaan merkittävä vuosi taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Kestävät kehitystavoitteet on luotu vuosituhattavoitteiden jatkajiksi ja uusi globaali ilmastonmuutossopimus pitäisi tuolloin allekirjoittaa. Nämä prosessia liittyvät toisiinsa hyvin läheisesti, erityisesti haavoittuvimmilla alueilla. Näyttää kuitenkin siltä, että uudessa, uudessa komissiossa ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen linkkejä ei juuri korosteta. Ilmastonmuut- ilmastonmuutostoiminnasta ja energiasta vastaavan komission jäsenen tehtävänantokirjassa ei mainita kestävää kehitystä ollenkaan. Kuinka aiotte saada aikaan tämän linkin ja aiotte saada aikaan sen, että se, että se on riittävän tärkeä, kun neuvotellaan kestävistä kehitystavoitteista ja kuinka voitte varmistaa riittävän lisärahoituksen ilmastonmuutoksen torjunnalle niin, että sitä löydettäisiin kehitysyhteistyöbudjetin jo, jo hyvin niukosta, niukkojen varojen ulkopuolelta. What is written, riippumatta siitä, mitä näissä kirjelmissä todetaan, niin ilmastonmuutoksen ja kehitysyhteistyön välinen linkki, sen pitää aina olla olemassa. Ilman asioista vastaavien komissaarien yhteistyötä, järjestelmä ei toimi ja tästäpä syystä on ihan selvää, että koordinointia ja yhteistyötä tullaan vaalimaan komission sisällä ja hankeryhmissä, sillä SDG tai 2015 jälkeinen kehys yhtäältä ja ilmastonmuutospaneeli toisaalta, ne eivät voi olla eri asioita, jotka suuntaavat eri urille. Eli meidän täytyy vahvistaa nimenomaan molempia konferensseja silmällä pitäen tätä yhteistä eurooppalaista ääntä. Mutta se edellyttää laajempaakin koordinointia kuin hankeryhmätason koordinointia. ja ilmastoasioista vastaavan ryhmän sisäistä koordinointia. Oikeastaan kaikkien meidän pitäisi osallistua näihin valmisteluihin molempia konferensseja silmällä pitäen, joten minä todellakin mielenkiinnolla jään odottamaan tätä yhteistyötä muiden komissaarien kanssa – jotta tätä koordinointityötä näillä kahdella tärkeällä politiikan alalla voidaan vaalia. Kiitoksia. Sitten herra Luke, vi- viimeistä kertaa tänä iltana. Ähm, ich noch fragen zur... Vielä yksi kysymys ehdollisuuteen liittyen, kun puhutaan unionin kehitysyhteistyöpolitiikasta. Korostitte tätä seikaa. Täällä on puhuttu paljon äh, maahanmuutosta ja erityisesti laittomasta maahanmuutosta. Ja nyt kysyisinkin teiltä, että onko teidän mielestänne paikallaan, että ehdollisuusmääräyksiä sovelletaan siten, että, että lähtömaissa pitäisi toimia tehokkaasti ihmissalakuljettajia vastaan, että kuljetusreittejä valvotaan tehokkaasti ja että vastaanottavat maat hyväksyvät sen, että ne ihmiset, jotka ovat laittomasti tulleet unionin alueella, niin poistetaan unionin alueelta, vaikka ei tiedetäkään varmuudella, mistä maista he ovat alun alkaen lähteneet. Kiitoksia. Yes, uh, migration flows or special... Siirtolaisuusvirrat ja varsinkin laittomattomat siirtolaisuusvirrat ansaitsevat hyvin laaja-alaisen vastauksen Euroopan unionilta, mutta ei ainoastaan Euroopan unionilta, vaan tätä on katsottava myös laajemmasta vinkkelistä, niin että otetaan mukaan Euroopan unionin toimet, mm, kauttakulkumaiden mm, vinkkeli ja alkuperämaiden tilanne. En näe, että tällä hetkellä suurin osa siirtolaisuusvirroista olisivat jotenkin sellaisia, jotka johtuisivat kehittyvien maiden tahallista politiikasta. Saattaa olla, että tässä on jonkinlainen reaktio huonon hallintoon tai että kyseessä olisi tällaiset romahtaneet, epäonnistuneet valtiot tai huono rahoituksen hallinta tai muut syyt, mutta kyllä meillä on kaikki nämä asiat, ihmisoikeudet ja hyvä hallinto on, ovat jo mukana lähestymistavastamme kehitysyhteistyössä. Meillä on ehtoja ja poliittista vuoropuhelua, joilla puututaan näihin kysymyksiin, mikäli myös silloin, kun ne liittyvät siirtolaisuusvirtojen al- al- alkuperäisiin syihin näissä maissa. Tarvittaisiin todella yhteistä toimintaa, joka johtaisi omaa siirtolaisuuspolitiikkaa ja takaisinottosopimuksia kauttakulkumaiden kanssa ja alkuperämaiden kanssa sellaisella tasolla, että voitaisiin ottaa mukaan myös meidän kehitysyhteistyön vaikutuksemme heidän niitä sillä olisi vaikutusta näiden siirtolaisten alkuperämaiden kehitykseen. Sitten Görens Alde. Merci. Kiitos. Mikä on teidän näkemyksenne kulttuurin asemasta kehitysyhteistyöpolitiikassa? Some might argue that uh, culture is... Kiitoksia. Niin kulttuuria voitaisiin pitää kestävän kehityksen tavoitteiden unohdettuna tekijänä, mutta minä en tätä kyllä allekirjoita. Silloin kun puhumme sosiaalisesta kestävyydestä, niin silloin kyse ei ole vain ainoastaan siitä, että tarjoamme ihmisille sosiaalialan peruspalveluita, se voi liittyä myöskin näihin terveydellisiin aspekteihin, mutta silloin kun puhutaan laajemminkin sosiaalisesta kestävyydestä, niin siihen liittyy kaikki sosiaalian, sosiaalialan kehitysaspektit, ihmisoikeudet, kulttuurilliset oikeudet ja maan kulttuurillinen kehittyminen, vähemmistöjen oikeudet ja heidän mahdollisuus kehittää identiteettiään ja kulttuuriaan. Eli minä kyllä kuulun niiden joukkoon, jotka tulkitsevat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 Eli meidän täytyy tehdä AKT-maiden kanssa yhteistyötä. Kotonuun sopimus on olemassa, mutta vuonna 2020 sen alkaa päättyy ja nyt peletään jo, ettei tiedetä mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Ja nyt kysyisinkin aivan yksinkertaisesti, jos teidät valitaan komissaariksi, niin mitä tulette tekemään puolestanne, jotta tämä sopimus saa lisäaikaa ja missä määrin tulette osallistumaan tähän liittyvään keskusteluun? Cotonou agreement is really... Cotonoun sopimus on todella merkittävä esimerkki siitä, kuinka etelä- ja pohjoisen välinen kumppanuus voisi toimia. Se umpeutuu vuonna 2020. Meillä on vielä se vuotta jäljellä mutta tämä ei vielä riitä, jos emme liian riittävän ajoissa pohdi tätä kotonuusopimuksen jälkeistä aikaa. Tästä syystä heti ensi vuonna vai varhaisessa vaiheessa ensi vuotta aloittaisin laajat kuulemiset mukaan lukien parlamentin ja DV-valiokunnan niin, että kehitämme uuden lähestymistavan kotonuusopimuksen jälkeistä aikaa varten. Alustuksessani jo selvensin, että kyseessä ei ole se, haluammeko jatkaa tällaista kumppanuutta AKT-maiden kanssa, erityisesti Afrikan kanssa. Kyllä meidän mielestäni pitää näin tehdä. Kyllä mielestäni on, on hyvin tarpeellista jatkaa tällaista kumppanuutta, mutta meidän on sopeuduttava uuteen todellisuuteen. Ehkä voisimme ajatella niin, että meillä olisi tällaisia kaiken kattavia periaatteita, joista voidaan sopia AKT-maiden kanssa, ja ne kattaisivat kaikki näkökohdat koskien tulevaa yhteistyötämme. Ja sitten voisimme kehittää erityisvälineitä ja ohjelmia Afrikkaa varten tai eri alueita tai, tai maan ryhmiä varten AKT-maiden keskuudessa. Tämä on tällainen ajatus, joka minulla nyt alustavasti on, mutta julkisen kuulemisen lopputulokset määrittelevät sitten lähestymistavan, jonka kautta lähestymme AKT-maita koskien kotonuu sopimuksen jälkeistä aikakautta vuoden 2020 jälkeen. Sitten SND-ryhmä Dans. Paljon kiitoksia. Niin istu täällä. Näis, tästä uudesta kotonuussopimuksesta, johon viittasitte, viittasitte sopimuksen vahvuuteen. Nyt kysyisinkin että vähän näihin heikkouksiin liittyen. Tässä on olemassa konsultaatiomekanismi mukana. Eli jos ihmisoikeusperiaatteita ja demokratian periaatteita vastaan loukataan, niin silloin tuki voidaan keskeyttää mitenkäs on nämä perusihmisoikeudet. Uganda ja Nigeria olivat viime vuonna ottamassa käyttöön homovastaisia äh, lakeja ja unioni puuttui tilanteeseen oikealla tavalla. Mielestäni uudessa sopimuksessa pitäisi olla ihmisoikeus äh, aiheeseen liittyvä sanktiomekanismi mukana. Miten aiotte varmistaa, että ihmisoikeuksia todellakin puolustetaan, kun huomioidaan se seikka, että kotonusopimuksen kautta ei voitu myöskään vähemmistöjen oikeuksia suojella. Ja sitten Lissabonin sopimuksen artiklan 20 mukainen toiminta, miten se aiotaan varmistaa kehitysvaiheessa? Yes. Oikein paljon kiitoksia. Mielestäni kotonuun liittyen toteaisin, että olisi hyvä, että panostettaisiin ihmisoikeuslähtöiseen periaatteeseen. Eli yhteistyömme ja kumppanuutemme tukeutuisi juuri ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Ehdollisuusmekanismi on olemassa ja poliittinen vuoropuhelu on olemassa AKT-maiden kanssa ja minä haluaisin pitää kiinni tästä olemassa olevasta ehdollisuudesta. Ehkäpä pitäisi puhua tällaisesta prosessisuuntautuneesta ehdollisuudesta, eli että varhaisessa vaiheessa voidaan puuttua tilanteeseen, mikäli ihmisoikeuksia ei kunnioiteta. Uganda ja Nigeria esimerkit osoittavat, miten poliittinen vuoropuhelu voi vaikuttaa tilanteeseen. Eli tällaisen vuoropuhelun kautta on tällaisista syrjivistä toimista päästy eroon. Laaja-alainen keskustelu on tarpeen haluaisin myöskin tässä valiokunnassa epävirallisesti keskustella näistä kysymyksistä, jotta löydetään se paras ehdollisuuden järjestelmä, joka käytännössäkin toimisi. Eli että vältytään negatiivisilta vaikutuksilta ja todellakin tukea tarjotaan niille, jotka sitä kipeimmin kaipaavat. Kiitoksia. Mr. Zeller from the EPP. Kiitoksia sitten EPP, herra Zeller. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja, arvoisa kollega Mimitsa. Mielenkiintoiset ajat ovat tulossa. MDG ovat päättymässä ja 2015 on kehitysyhteistyöpolitiikan teemavuosi, joten teidän salkkunne on aika lailla keskeisellä sijalla. On varmaankin selvää, että vuonna 2000 muotoillut tavoitteet ovat jääneet saavuttamatta, ei ole päästy lähimainkaan niitä tavoitteita, joten työmata riittää. Kehitysyhteistyön tarkoituksena on tukea niitä, jotka tukea kaipaavat toimimaan itse, ja oli hienoa sanoa, että tukea on tarvittava niiden kai, sitä kaipaaville, mutta mehän tiedämme, että tavalliset ihmiset ovat niitä, jotka tukea kaipaavat erityisesti kaupunkilaiset ja kaupungit. Siellä tarvitaan koulutusta, terveydenhuoltoa ja muuta. Ja kansalaisyhteiskuntakin kehittyy kaupungeissa, joten miten aiotte varmistaa, että kehitysyhteistyöhön liitetään vielä kaupunkisuunnitelma? Ja toisaalta taas kehitysyhteistyöstä puhuttaessa toimet keskittyvät hallituksen toimiin, mutta te sanoitte, että 70 prosenttia Euroopan unionin kansalaisista ovat sitä mieltä, että kehitysyhteistyötä tarvitaan, joten alueellinenkin ulottuvuus tarvitaan, eli että me varmistamme, että kyse ei ole vain ainoastaan unionin toimista, vaan myöskin alue- ja paikallistason viranomaisten toimista. Kiitoksia. Thank you very much indeed for this question because... Kiitoksia tästä kysymyksestä kaupungistuminen ja kaupunkien kehittyminen on yksi tärkeistä ja hyvin relevanteista näkökohdista tässä kestävässä kehityksessä. Itse asiassa kaupungistamisen lisääntyminen uhkaa kaiken kaikkiaan kehittymistä, ja ainoastaan kehitysmaissa. Ehkä Euroopassa tilanne on vähän parempi. Euroopassa onnistumme pärjäämään tämän kaupungistumisen ja kaupunkien kehittämisen kautta, erityisesti paikallisviranomaista paikallisviranomaistasolla. E, juuri siksi olemme nyt sellaisessa asemassa, jossa voimme tuoda kokemuksia ja ohjelmia ja toimia kehittyvälle maailmalle, joten tästä syystä todella haluaisin luottaa siviiliyhteiskunnan, kansalaisjärjestöjen, viranoma- paikallisviranomaisten panoksiin niin, niin, että saataisiin lisää kestävyyttä kaupungistumiskehityksiin ja, ja alueille kaup- kehittyvässä maailmassa, jossa kaupungistuminen on hyvin voimakasta. Siellä olisi heidän omien paikallisviranomaisten kanssa toimittava useina alemmalla hallinnon tasolla on paljon pätevyyttä, mutta Joskus on kuitenkin niin, että, että kun paikallisviranomaisten kanssa tehdään työtä, niin harpataan hierarkiassa ja, ja saatetaan kompastua huonon hallintoon. Voi olla, että paikallishallinnon tasolla voidaan paremmin toteuttaa näitä hankkeita, joten vastaukseni on kyllä lisää kansalaisyhteiskunnan tahoja ja kansalaisjärjestöjä ja paikallisviranomaisia olisi otettava mukaan, kun toteutamme ohjelmia kehittyvissä maissa. Kiitoksia sitten Manskur SNDR. Oui, madame la Rouva puheenjohtaja, hyvä ehdokas. Minä haluaisin kysyä teiltä kotonuun sopimuksista. Voin todeta, että tämä on kolmas kollega, joka ottaa tämän esille. Olen iloinen siitä, että kuitenkin ollaan kiinnostuneita tästä aiheesta. Todellakin aiheiden kirjo on niin valtava, että tämä kumppanuus on aika tärkeä. Se on hyvin kattava. Se on kaikista kattavin, mitä tällä hetkellä on olemassa. Se pitää tietää. Teillä tulee olemaan raskas tehtävä neuvotella ensi vuonna tästä kumppanuussopimuksesta Etelän ja Pohjoisen välillä. Minä haluaisin esittää kaksi kysymystä. Ensinnäkin, miten te aiotte ottaa uudestaan esille tämä, nämä kysymykset, jotka jäivät avoimiksi 2010 neuvottelukierroksessa? Minä ajattelen muuttoliikeongelmatiikkaa, verotusongelmaa, veroparatiiseja. Minä ajattelen myös sitä, kuinka kollegat ovat puhuneet siitä, miten voidaan vahvistaa ihmisoikeuslausekkeita. Kiitoksia. Yes, post-Cotonou framework. Cotonoun jälkeinen kehys on keskeinen ja minulle prioriteetti, sillä meidän pohdittava sitä, mikä olisi tulevaisuutta silmällä pitäen paras toimintamalli, erityisesti AKT-maiden ja Afrikan kanssa – Joten varhaisessa vaiheessa haluaisin keskustella Afrikan edustajien kanssa, jotka jo paraikaa pohtivat Afrikan lähestymistapaa kotonun jälkeisellä kaudella. Ja haluaisin tavata, tavata keskeisiä toimijoita, kuten Afrikan unionin edustajia. Näin minä valmistautuisin näihin julkisiin keskusteluihin, joihin jo viittasin. Minä haluaisin jo heti ensi vuoden alkupuolella aloittaa tämän keskustelun, johon voisivat osallistua mahdollisimman monet sidosryhmät. Näin voidaan sitten löydä lukkoon unionin lähestymistapa kotonun jälkeisenä aikana. Meidän tämänhetkinen lähestymistapamme, sen on perustuttava oikeuksiin, ihmisoikeuksiin, veroparatiisien ja veronkierron kitkemiseen periaatteeseen – meidän täytyy siis pohtia, miten nämä aspektit voidaan huomioida sekä periaatteissa että operatiivisella tasolla, kun puhutaan kotonun jälkeisestä aikakaudesta. Oh. Kiitokset ja seuraavana edustaja Ponga IPP puolesta. Olkaa hyvä. Hänkin varapuheenjohtajan ominaisuudessa istuu täällä teidän takananne. Kiitos rouva puheenjohtaja, hyvä komissio, ehdokas. Meillä on kumppanuus, joka sitoo Euroopan unionin maat meren takaisiin alueisiin. Tämä on uudistettu viime vuonna. Jos näitä suhteita lähdettäisiin syventämään ja otettaisiin paremmin huomioon meren takaisten alueiden tarpeet, niin silloin nämä meren takaisten alueiden eh, meren takaisten alueet maat eh, ovat aina riippuvaisia kehitysrahastosta, mutta siellä taistellaan äärimmäistä köyhyyttä vastaan, mutta usein myös kritisoidaan näitä toimenpiteitä Euroopan parlamentissa. Aikoo komissio ehdottaa mm, vuoden 2020 jälkeiselle ajalle uutta instrumenttia näille meren takaisille alueille, että tämä instrumentti olisi vähän joustavampi kuin nykyinen kehitysyhteistyörahasto ja, ja se olisi myös kytketty Euroopan unionin budjettiin? Thank you very much indeed. Kiitoksia rahoitus näille merentakaisille maille ja alueille, niin tämä keskustelu siitä, kuinka voitaisiin parhaiten ohjata rahoitus tarpeita varten. Tätä keskustelua on jonkun aikaa käyty ja tämänhetkisen asetuksen mukaisesti Euroopan rahastosta osa käytettäisiin tähän rahoitukseen. Kuitenkin olisin itse valmis jatkamaan tätä keskustelua muistaen sen, että olisi saatava aikaa mahdollisimman joustavia rahoitusjärjestelyjä. Ehkä voitaisiin aloittaa siitä, että 11. Euroopan kehitysrahaston ohjelmassa merentakaisten maiden ja alueiden rahoitusprosessi on, rahoitusmäärä on, on kasvanut 12 prosentilla. Tämä on hyvä lähtökohta. Nykyisten budjettipaineiden alla – olisi hyvä saada joustavampia välineitä käyttöön EKR, niin että voitaisiin rahoittaa näitä merentakaisia maita ja alueita. Ehkä ei pitäisi edes odottaa välikertomusta tai kotonun jälkeistä aikaa tätä tarkastelua, vaan ehkä voisimme tuoda tämän keskusteluun sitten, kun aloitamme julkisen kuulumisen koskien kotonun jälkeistä puitteistoa. Se voisi olla sitä, osa siitä keskustelua. Kiitoksia sitten Lopez Aguilar Sander. Chairman, comisario, comisario designado, eh, a lo largo de esta comparecencia. Kiitos rouva puheenjohtaja. Minä totean, että nyt täällä on tuotu jo usein esille, että kehitysmaat voivat onnistua kasvussaan osallistavaan kasvuun vain, kun ne tarjoavat palveluja ja silloin he pääsevät pois köyhyydestä, jos he voivat paremmin hyötyä omista luonnonvaroistaan ja rahoitusvirroista ja avusta, jota saavat. Tässä täytyy poistaa tietysti laajalle levinnyt korruptio ja meidän täytyy ajatella, että tässä on kyse triljoonista dollareista, jotka voidaan suunnata kehitysapuun. Ja silloin puhutaan Afrikan ulkopuolisesta kehysavusta ja myös meidän täytyy ajatella, miten voidaan todella hyödyntää luonnonvaroja ilman korruptiota. Minä haluaisin kuulla vastauksen, mihin toimenpiteisiin komissio voi ryhtyä, että rahoitusapu, joka tulee eu todella palvelee niitä tarkoitusta, joihin ne on suunnattu. Ensiksi puhun, kun puhutaan pääoman puhdistamisdirektiivistä. 28 jäsenmaata on luonut tämmöisen rekisterin, jossa on todelliset hyödynsaajat, jotta todella voitaisiin saada tämä tieto julkiseen käyttöön. Voivotteko te jatkaa tätä, mm, tätä lainsäädäntöä, että tähän sisällytettäisiin nämä sota- tai konfliktimineraalit, että ne yritykset, jotka toimivat tässä toiminnassa, jotka voivat hyötyä, niin voisivat tehdä vapaaehtoisuuteen perustuvan ilmoituksen, niin kuin on jo käytössä, niin kuin on jo tapana Yhdysvalloissa. Yes, thank you very much. Combating corruption, combating... Korruption ja rahanpesun torjunta ja muun tyyppinen äh, kehitysyhteistyö, varojen ja rahoituksen väärinkäyttö ja paikallisten resurssien väärinkäyttö on merkittävä osa Euroopan kehitysyhteistyöpolitiikkaa. Tulen itse maasta, Kroatiasta, jossa käytiin läpi tämä prosessi, jonka kautta rakennettiin oikeusvaltiota ja demokraattisia demokraattisen yhteiskunnan rakenteita ja pyrittiin torjumaan korruptiota ja parantamaan oikeusjärjestelmää liittymisneuvotteluissa. Ja opin siinä, että itse asiassa laajentumisen etu on uudistus. Kaikki kaikki on uudistettava, jopa ihmisten ajatus maailma, joten tästä vinkkelistä katsottuna voimme hyödyntää tätä laajentumiskokemusta kehittyvissä maissa, kun pyritään torjumaan korruptiota ja tehotun, tehotonta oikeusjärjestelmää ja rahanpesua. On todella konkreettista toimintaa voimavarojen äh, kehittämistä ja valvontatoimia, tilintarkastusta ja parlamentaarista valvontaa myös. Lyhyt vastaus rahanpesuun ja tähän julkisen rekisterin vastaukseni olisi kyllä. Kyllä minä kannatan tämän tyyppistä äh, rekisteriä. Se pitäisi olla mahdollisimman laaja ja avoin kuin vain mahdollista. Sitten näitä konfliktialueiden mineraaleista tarvitaan, niin tarvitaanko siihen sitovaa järjestelmää? Minun mielestäni ei tällä hetkellä, olen tästä jo, jo puhunut. Minä haluaisin antaa ensin mahdollisuuden vapaaehtoiselle järjestelmälle. Thank you, Mr. Preda from the EPP. Kiitoksia sitten EPP Preda. Kiitos rouva puheenjohtaja, hyvä komission ehdokas. Teillä on esitetty aika paljon kysymyksiä teidän valinnoista, teidän sitoumuksista. Niin minä haluaisin keskustella teidän kanssanne hieman siitä, mitä viimeisen viiden vuoden aikana on tai tehty ja tapahtunut kehitysyhteistyöpolitiikassa. Minä haluaisinkin tietää, mitä te olisitte tehneet toisin kuin nykyinen toimessa oleva komissaari. Mikä on ollut kaikista heikoin lenkkiä kohta viimeisen viiden vuoden aikana? Ja nyt ajatelkaa, mitä te olisitte tehneet, jos te olette hänen asemassa. Miten olisitte tehneet toimin? Miten te olisitte ehkä toimin, tehnyt työtä myös meidän valiokunnassa, jos olisitte olleet täällä meppinä? Back, not only five... Kun katsotaan unionin toimintaa kehitysyhteistyön saralla, niin MDG silloin kun ne muovattiin ja pantiin täytäntöön, niin niissä keskityttiin juuri taloudelliseen kestävyyteen ja kehitykseen kehitysmaissa. Eli meidän lähestymistapamme oli avun antaja lähtöistä, tukilähtöistä – me ikään kuin toimimme vastaanottajien edunsaajien suuntaan. Mutta nyt tilanne on muuttumassa. MDGstä on siirrytty SDGhen, mutta kyse ei ole vain ainoastaan jostain muodollisesta uudesta sääntöpaketin hyväksymisestä, vaan todellisesta politiikan suunnan muutoksesta. Tarkoituksena on vaalia johdonmukaisuutta, kumppanuutta yhdessä kehitysmaiden kanssa. Tarkoituksena on ottaa käyttöön universaalit tavoitteet ja minä yritän kantaa korteni kekoon tässä työskentelyssä, jotta unioni ei ole vain ainoastaan maksaja, vaan vaikuttaja kehitysyhteistyössä. Tähän muutokseen meillä on olemassa mahdollisuus. Meidän täytyy pysyä edelläkävijänä kehitysyhteistyön saralla koska yhtäältä me olemme suurin avunantaja ja me olemme aina toimineet johdonmukaisesti. Me olemme huomioineet monia seikkoja ja minä toivon, että tästä lähestymistä vasta voidaan pitää kiinni. Kiitoksia. Hyvä. Sitten vielä kaksi puhujaa. Seuraavana SDn nimissä edustaja Fleckenstein. Kiitoksia komission jäsen, kuten varmaankin ymmärsitte, tarvitsemme sellaisen komission jäsenen, joka on poliittinen, joka on valmis puolustamaan johdonmukaistaan kehitysyhteistyöpolitiikkaa ja puolustamaan tätä kehitysyyn näkökulmaa. kollegi, poliitikkoidensa keskuudessa koskien kaikkea sellaista politiikkaa, joka koskettaa kehittäviä maita, kansainvälinen kauppa ja kalastus ja niin edelleen. Teidän on oltava tässä tiiviisti mukana, niin samoin kuin DEFCON pääosaston yksiköt myöskin. Me tarvitsemme henkilön, joka on riippumaton korkeasta edustajasta ja samalla kuitenkin kykenee tekemään hänen kanssaan yhteistyötä edistääkseen edistyksellistä kehitysyhteistyöpolitiikkaa. Teidän on yhdessä ja johdettava neuvotteluja koskien tulevia kehityspuitteita. EU on maailman suurin lahjoittaja ja sen on oltava enemmän läsnä kansainvälisellä foorumilla. Kysymykseni on se, se, se, yksinkertainen, kuinka aiotte varmistaa, että EUlla on vahva ääni kansainvälisessä keskustelussa? Kiitoksia. My overall approach that I tried to explain uh, during... Yritin selittää tämän kuulemisen aikana ja keskittyä juuri näihin tärkeisiin seikkoihin, jotka te äsken otitte tässä esille kysymyksessänne. Itse asiassa teidän kysymyksenne tavallaan liittyy hyvin näihin loppusanoihin, jotka ajoin täällä lausua, koska te kävitte läpi joukon hankkeita, joiden todellakin haluaisin kuuluvan toimintamme poliittinen mm, poliittisiin kysymyksiin liittyen siihen, että Euroopan kehitys aspektotaan mukaan kaikkiin muihin komission toiminta-aloihin. Huomaan, että meidän pitää ulkosuudenhallinnon kanssa e- toimia niin, että ei toimita missään siiloissa tai suppiloissa. Eikä koko komissio, joka saa toimia tällä tavalla, pitää unohtaa tällainen sektorikohtainen toiminta. Jos ulko- ja turvallisuuspolitiikka on yksin, humanitaarinen apu yksin ja kehitysyhteistyöpolitiikka yksin omassa siilossaan. Ja meidän pitää te- tehdä tästä koordinaatiosta paljon parempaa. Ei alistaa mitään osuutta jollekin toiselle politiikalle, vaan – harjoittaa tällaista voimakasta poliittista vaikuttamista. Tulen aktiivisesti toimimaan tällä tavalla komissiossa mukaan lukien varapuheenjohtajat ja korkean edustajan huomaan, että ensimmäinen yhteyskeskustelma, joka meillä oli, on juuri näillä linjoilla, joita yritin tässä itsekin selittää. En voi ennakoida, että tässä tulee sellainen komissio, joka alistaa yhtään mitään, vaan tässä koordinoidaan tässä komissiossa harjoitetaan johdonmukaista politiikkaa ja haluan todellakin tehdä sen puolesta parhaani privilege of being the last questioner this evening. No, olkaa hyvä, saatte viimeisen puheenvuoron. Kiitos äh, puheenjohtaja, siis edustaja Stier puhuu. Äh, lopetetaan kroatiaksi niin kuin aloitettiin, aloitettiinkin. Tämän kuulemisen aikana asetutte äh, tukemaan tätä oikein ja ajateltua lähestymistapaa. Meillä on numero 16 artikla sääntö, joka ei välttämättä takaa siis tätä oikeaa hallintotapaa tai oikeusvaltion periaatteiden noudattamista. Pyrittekö te neuvottelussa tätä muuttamaan kenties? Vai se olisi ensimmäinen kysymykseni ja toinen kysymykseni toisin kuin äh, äh, vuosituhannen tavoitteet. Nämä, <clears throat> nämä muut sitten taas vastaavasti kohdistuvat kaikkiin äh, maihin. Miten, missä, miten näette tässä jäsenmaiden roolin 16 tavoitteen, tavoite mukaan lukien? No, minun lähestymistapani näissä tavoitteissa, varsinkin mitä tulee hyvään hallintaan ja sen hallintotapaan. Minusta se tavoite, se pitäisi muotoilla paremmin ja mukana pitäisi olla muitakin komponentteja, kuten demokratia, ihmisoikeudet ja oikeusvaltio. Mutta juuri nyt luonnos nyt näyttää tältä. Minun lähestymistapani olisi se, että jo kehitysasioiden ministerineuvostossa laadittaisiin yhteinen eurooppalainen lähestymistapa ja että me silloin yrittäisimme muuttaa ja parantaa tätä tekstiä. Ja sitten nähtäväksi jää, miten pitkälle me siinä onnistumme. Mutta riippumatta siitä, millainen tästä loppuasiakirjasta tulee, niin minä kehitysasioista vastaavana komission jäsenenä, jos minut nimitetään tämän iltaisen kuulemisen jälkeen. Tulen työskentelemään niin, että meillä otetaan mukaan ihmisoikeudet, oikeusvaltio, demokratia. Kaikki nämä komponentit otettaisiin mukaan. Myös esimerkiksi kestävän kehityksen politiikkaan. Ja todellakin haluaisin, että tämä kaikki otetaan mukaan kaikki meidän asiakirjoihimme ja operatiivisiin asiakirjoihin, jotka tulevat muistama, muodostamaan puitteiston koko eurooppalaiselle kehitysyhteistyölle. Vaikkakaan se ei nyt tässä asiakirjassa ole tarpeeksi hyvin muotoiltu, niin operatiivisissa asiakirjoissa tämä tullaan ottamaan mukaan. Ja me olemme tästä varmasti kaikki yhtä mieltä. Me haluamme, että painotetaan hyvää hallintotapaa, oikeusvaltiota. Ja jos ei se toteudu tässä SDGssä, niin sitten ainakin konkreettisissa toimissa. That um, Tuli teille viimeinen kysymys. Nyt jos te haluatte, voille puhua korkeintaan viisi minuuttia. Voitte ottaa jotakin muuta esille, jota ette ehkä edes ehtinyt käsitellä vastauksessanne. Yeah, we are over time and I'm afraid... Niin aikaa mennään, mutta pitää käyttää kuitenkin hyvin tämä aika, joka on jäljellä. members. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat